Welcome to this meeting. Uh, point one on the agenda, uh, adoption of the agenda. Niin, tervetuloa kokoukseen. Ensimmäinen esityslistan kohtahan on tämä esityslistaluonnoksen hyväksyminen. Voimmeko toimia tämän ehdotetun esityslistan mukaisesti? Hyvä, näin varmasti voimme. Sitten tulkkauksesta kaikki muut kielet paitsi Kroatia ja Malta ovat käytettävissä, myös suomen kieli on käytettävissä. Ja halusimme ilmoittaa, että tänään äh, iltapäivällä herra Mann on kutsunut 18 vierasta tähän valiokuntamme kokoukseen seuraamaan kokousta. Toivon, että meillä on äh, silloin tupaa täynnä, kun äh, herra Mannin vierat saapuvat. Sitten pöytäkirjojen hyväksyminen kyseessä 5. maaliskuuta kokous. Voidaanko pöytäkirjat hyväksyä? Kyllä, katsotaan ne hyväksytyiksi. Ja nyt mennäänkin sitten jo äänestyksiin. Pyytäisin, että äänestyskortit nyt laitetaan paikoilleen. Katsotaanpa nyt, ennen kuin aloitetaan nämä äänestykset, niin herra Kaassa halunnee käyttää puheenvuoron. Eikö? Onko kaikki kunnossa? No, siinä tapauksessa mennäänkin sitten suoraan äänestykseen. Um, the only problem is that... Äh, Ongelma on se, että täällä ei ole kaikkia jäseniä paikalla äänestyksessä. Eli odotetaan puoli kymmeneen. Kiitos. Okei. Okay. Hyvä on. Jos olisimme aloittaneet kello yhdeksän, olen varma, että kaikki olisivat jo paikalla, mutta nythän näin ei todellakaan ollut. No tehdään niin, odotetaan vielä muutama minuutti ja odotellaan sitten näiden muidenkin esityslistan kohtien kanssa. Kuuden minuutin kuluttua alkavat äänestykset.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 We will now start. Äänestykset alkavat nyt ja toivon, että teillä on äänestyskorttinne ja äänestyslistanne edessänne. Jaha, olkaa hyvä. I don't have my card with me. So that... Minulla ei ole korttia, mutta haluaisin, että tiedät, että äänestän täältä. Can't do anything about that. Tälle asialle ei voi tehdä mitään, näin joskus käy. But we can't delay emme voi enää viivästyttää äänestystä. Äänestykset alkavat nyt. Luonnollisesti voitte lähteä noutamaan korttinne. Joka tapauksessa äänestykset alkavat nyt ja ensimmäinen äänestys on lausuntoluonnos, joka liittyy investoimiseen työpaikkoihin ja kasvuun. Valmistelijamme on Rouva Jaslovieka, joka on sisäasiasta vastuussa. Ensin toimitamme äänestyksen kompromissista D Kompromissi D, äänet puolesta. Vasta. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 23 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 24. Kohta kohdalta. Ensimmäinen osa considers that ja päättyy job creation potential puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Hyvä. Tarkistetaanpa tämä vielä koneellisesti. Tarkistus 25. EPPllä on tällä nyt kaksi äh, ylimääräistä ääntä. Edelleen yksi. Edelleen yksi. Ja äänestys on päättynyt. Kyllä, se on todella hylätty. Ta- tarkistuskompromissi E. Puolesta. Vasta. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 31. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 32 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Tiukoille meni. Äänestys on alkanut. Äänestys on... EPP, teillä on jälleen yksi ylimääräinen ääni siellä käytössänne. Edelleen EPPllä yksi kortti liikaa koneessa. EPPllä yksi kortti liikaa. Nyt asian kunnossa. Nyt asian kunnossa. Hylätty. Tarkistus 33. Kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 43. Ja tämä on suullinen tarkistus EPPltä. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Kukaan ei vastusta. Are there an opposition? <laughs> Ah. How many members do oppose? Moniko jäsen vastustaa tätä suullista tarkistusta? That is more than... Eh, useampi kuin kolme, ja tämä merkitsee sitä, että suullisesta tarkistuksesta ei toimiteta äänestystä, vaan mm-hmm. äänestys toimitetaan alkuperäisestä versiosta. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 44 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 56 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa tämä koneellisesti. 56. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksyttyhän se on. Tarkistus 57 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 58. Tämä kohta kohdalta EPPn pyynnöstä. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt hylätty. Tarkistus 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten sitten suoraan tarkistukseen kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Saatettiin hylätä, mutta en ole ihan varma. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Kyllä se on hylätty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän Ei, se raukesi. Joten kompromissi B puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty tarkistus. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt toimitamme loppuäänestyksen lausuntoluonnoksesta näin muutettuna. Äänet puolesta ei. Tämähän täytyykin tämä äänestys toimittaa koneäänestyksenä, joten äänestys on alkanut. Ja EPP, poistakaapa yksi korttikoneesta, yksi ääni liikaa siellä. Nyt. Ja äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 39.13 niin. Kiitoksia. Then we'll vote on the... Seuraavaksi EUn naisten ja miesten tasa-arvostrategia vuoden 2015 jälkeen. Tarkistus 1. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 2. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Tarkistus 5. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty yhdellä äänellä. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No tarkistetaan. Tarkistus 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 15. Puolesta. Niin, tähän liittyy suullinen tarkistus, kuten näette. Eli uudestaan tarkistus 15, äänet puolesta, suullisen tarkistuksen kerran vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 16, Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 25. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 26 äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. 26. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 27 kohta kohdata äänestys, jota Alde on pyytänyt. Ensimmäinen osa. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Toinen osa. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. No, tarkistetaan tarkistuksen 27 toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi B. Obviously there are assistants. Täällä on nyt avustajia jotka pyytävät tarkistuksia, että teillä ei ole oikeutta siihen. Ainoastaan parlamentin jäsenillä on siihen oikeus. Totta kai jäsenillä on oikeus, mutta täällä on avustajia, jotka huutavat check. No niin, eli kompromissi B, äänet puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 39 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. No, tarkistetaan tarkistus 39. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi D, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Niin, olkaa hyvä. Yes. Uh, which one is that? Amendment 56. Amendment 50. Tarkistus 56. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 59. Äänet puolesta vastaan tyhjää mm. hylätty. Kompromissi E, äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 74 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 75 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 76 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa kompromissi M. Äänestys alkaa. EPPltä yksi kortti liikaa. No niin, nyt äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi G, äänet puolesta. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 90, äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi H, äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 92, äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi I, äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 95, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi J, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 107, äänet puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 108 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, tarkistetaan. 108. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 109 äänet puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. No, tarkistetaan 109 Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 110. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi K. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi L, äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja tarkistus 112, äänet puolesta vastaan tyhjää. No, tarkistetaan vielä tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja sitten lausuntoluonnos näin muutettuna. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty 38 ääntä puolesta. Ja kuusi vastaan. Now we'll vote on the... Ja nyt sitten äänestämme Euroopan sosiaalirahastosta nuorisotyöllisyysaloitteesta. Do Uh, we'll start with the uh, recital. Aloitetaan osa kappaleesta yksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää Hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisi puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkastus seitsemän puolesta vastaan tyhjä hylätty. Ja sitten äänestetään mietintöluonnoksesta äänestys on alkanut. And the vote is closed. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 50 puolta ääntä, kaksi vastaääntä. Ja sitten äänestetään lainsäädäntöpäätöslausumaehdotus luonnoksesta. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 50 puolta ääntä, kaksi vastaääntä. neuvottelua ei tule, mutta äänestämme joka tapauksessa tästä päätöksestä ryhtyä neuvottelemaan asiasta neuvoston kanssa puolesta. Vastaan tyhjä. Hyväksytty. Oh. We had some problems with the buttons up here, uh, so we'll have to repeat. No, täällä on nappiongelmia. Täytyy toistaa. We have to repeat the vote on the draft. Täytyy toistaa äänestys, joka koski tätä lainsäädäntöpäätöslauselmaehdotusta. Äänestys on alkanut. Yksi EPPstä liikaa. Ja nyt tilanne on hyvä. Äänestys on päättynyt. Nyt tulos on sama. There is nothing more. the last one was okay. Did we have vote on the No, no. Ah, yes, we, we did vote on the Yeah. We did vote on the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 Because... Annan puheenjohtajuuden eteenpäin, koska minä edustan valiokuntaa talous- ja sosiaalikomiteassa pidettävässä kuulemisessa, joka koskee ilmailualan tilannetta. Eli mitä tapahtuu niille yrityksille, jotka meitä kuljettavat ympäri Eurooppaa. Minä siis edustan siellä valiokuntaa. Me nähdään myöhemmin. Ja annan puheenjohtajan siis eteenpäin. Okay, colleagues, we are a little bit ahead of schedule. No niin, kollegat, tässä ollaan vähän edellä aikataulusta, mutta ehdotan, että jatkamme äh, esityslistan puitteissa. Olemme päässeet kohtaan seitsemän, joka koskee kilpailukykyisten unionin työmarkkinoiden luomista 2000-lukua varten. Taitojen ja pätevyyksien sovittaminen kysyntään ja työmahdollisuuksiin keinona toipua kriisistä. Esittelijä Martina Jaballova on esittelijänä. Anna hänelle puheenvuoron. Kiitos oikein paljon rouva puheenjohtaja ja e, tervetuloa e, nyt johtamaan puhetta tänne. Kiitos. Olen äärimmäisen iloinen siitä, että minulla on tilaisuus esitellä ensimmäinen mietintöni tässä valiokunnassa ja kiitän kunniasta saada olla esittelijä. Lisäksi haluan kiittää kiittää varjoesittelijöitä, jotka ovat jo tässä varhaisessa vaiheessa tukeneet minua tässä työssäni. Meillä on ollut erittäin hedelmällistä yhteistyötä ja olemme todella keskustelleet eri poliittisten ryhmien prioriteeteista. Tämä on ollut minulle suuri ilo ja kunnia. Kun äh, ensimmäistä kertaa viime vuonna tulin Euroopan parlamentin jäseneksi, minulle oli aivan ilmeistä, minkä täytyy olla prioriteettemme tällä kaudella, erityisesti tässä valiokunnassa. Nimittäin äh, kilpailukykyisten työmarkkinoiden luominen EU-ssa kaikkialla. Siis työmarkkinat, jotka voivat vastata niihin haasteisiin, jotka talouskriisi on tuonut muassaan, niin että meillä on pätevää työvoimaa ja samalla sitten laadukkaita työpaikkoja sekä elinikäistä oppimista. Kilpailukykyiset työmarkkinat, jotka kunnianhimoisesti uudistautuvat parhaiden käytäntöiden mukaan kaikkialla Euroopan unionissa ja jotka erityisesti kiinnittävät huomiota nuorisoon sekä haavoittuviin ryhmiin. Työmarkkinat, jotka ovat valmiit muuttumaan, muuttamaan käsityksiään ja jotka tarjoavat työtä niille, jotka ovat motivoituneita työtä etsimään. Ja työmarkkinat, jotka tarjoavat kylliksi takuita niille, jotka tarvitsevat erityistä apua, niin että ihmiset todella saattaisivat myös palata työhön. Mielestäni meillä on todella nyt kiireellinen tilanne, tai tilanne on sellainen, että meidän on reagoitava mahdollisimman nopeasti, paitsi tämän järkyttävän työttömyyden vuoksi, myös siksi, että täyttämättömiä työpaikkoja on kuitenkin EU:ssa tälläkin hetkellä pari miljoonaa. Ja meidän täytyy todella pyrkiä siihen, että koulutus ja harjoittelu toimivat aivan nuoresta pitäen ja voimme vastata työmarkkinoiden tarpeisiin. On huolehdittava siitä, että meillä on pätevää työvoimaa ja meidän on vahvistettava myös ammatillista koulutusta ja käytettävää mahdollisimman hyvin työvoiman liikkuvuuden tarjoamia mahdollisuuksia täällä Euroopan unionissa. Kaikki tämä on mukana tässä minun mietintöluonnoksessani. Nämä ovat kaikkein kiireellisimpiä asioita mielestäni. Kuitenkin äh, minulla ei ole tässä kovin paljon tilaa tässä tekstissä, koska kyse on oma-aloitteisesta mietinnöstä. Olen ottanut myös huomioon varjoesittelijöiden pyynnöistä suurimman osankin ja olen hyvin avoin käymään vuoropuhelua ja tekemään yhteistyötä jäsenten kanssa, jotta saisin tästä mietintöluonnoksesta ja mietinnöstä mahdollisimman kattavan. Esimerkiksi kun ajatellaan sosiaaliturvaa ja ajatellaan työmarkkinoiden haavoittuvimpia osia, kuten esimerkiksi vammaiset työntekijät tai työntekijät, joilla on matala koulutustaso. Ja kun ajatellaan digitalisointia ja ajatellaan vaikkapa tällaisia pätevyyspasseja, niin paljon on tehtävää. Ja tämä on äärimmäisen tärkeä mietintö. Koko valiokunnan on puhallettava yhteen hiileen, jotta mahdollisimman kattavasti voimme vastata tämän hyvin monimutkaisen asian mukanaan tuomiin haasteisiin. Olen hyvin avoin ottamaan huomioon teidän ajatuksianne ja ehdotuksianne, jotta saamme tästä parhaan mahdollisimman lopputuloksen. Kiitoksia puheenjohtaja. To the rapporteur. Kiitokset esittelijälle. Ja nyt annan puheenvuoron varjoesittelijöille. Jaslovietska ensimmäisenä, olkaa hyvä. Ihan näin alkuun haluaisin lämpimästi onnitella Marttiinaa tästä erinomaisesta asiakirjasta ja valiokuntamme sihteeristöä tästä käynnistä Tanskaan. Se oli erinomainen kokemus ja sieltä saatiin nähdä, miten tätä kaikkea voidaan hyödyntää. Sain myös huomata, että Martina hyödynsi tätä Tanskan matkaamme mietinnössään ja mietintöluonnos on oikein hyvä pohja tärkeälle ja mielenkiintoiselle keskustelulle, joka koskee niitä haasteita, jotka liittyvät taitoihin ja pätevyyksiin työmarkkinoilla. Erityisesti se, millä tavalla tulee ne täsmättää yhteen työmarkkinoiden tarpeiden kanssa. Haluaisimme ottaa esille nämä pääalueet, jotka esittelijä on jo maininnut, jotta saataisiin taidot ja kyvyt paremmin käyttöön. Se merkitsee sitä, että työmarkkinoilla te- tulee tehdä kunnianhimoisia muutoksia, tukea elinikäistä oppimista, varsinkin tarjota sitä työttömille. Ja tulee täyttää niitä alueita, joilla ei ole riittävästi työntekijöitä. Lisäksi tulee helpottaa nuorten työmarkkinoille pääsyä. Meidän tulee tukea yrittäjyyttä myös sellaisilla toimilla, jotka kohdistuvat pk-yrityksiin ja perheyrityksiin. Tulee opettaa myös yrittäjyyttä kouluissa. Opettaa sellaisia niin sanottuja pehmeitä taitoja, joita kovasti ja kipeästi kaivataan työmarkkinoilla. Haluaisin myös kiinnittää huomioon usean asian, joista käsittelen EPPn tarkistuksissa. Uudistusten ei tulisi koskea pelkästään työmarkkinoita, vaan myös sosiaalipolitiikkaa. Tässä arviossa niin olen sitä mieltä, että meidän tulee tarkastella Euroopasta sosiaalimallia ja verrata sitä tämänhetkiseen työmarkkinatilanteen. Me tarvitsemme järjestelmiä, joiden avulla voidaan aktivoida ihmisiä, työntekijöitä tarjota näille välineitä, joiden avulla he voivat mukautua muuttuviin taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin olosuhteisiin. Tätä emme saa jättää huomiota poliitikkoina. Meillä ei ole mitään vaikutusta globaalin talouden muutoksiin. Eli mitä nopeammin me valmistelemme eurooppalaista yhteiskuntaa tämänkaltaisiin muutoksiin, sitä vakaampi tilanne on ja se tarjoaa todellisen kilpailukyvyn globaalilla tasolla eurooppalaisille. Meidän tulisi myös tukea sellaisten välineiden luomista, joiden avulla voidaan valvoa ja ennustaa niitä taitoja ja pätevyyksiä, joita tarvitaan tulevilla työmarkkinoilla. Tämänkaltaiset välineet ovat jo olemassa ja toiminnassa Tanskassa. Meidän tulisi tätä esimerkkiä hyödyntää. Tietojenkeruu, varsinkin äh, paikallisesti kerätyt tiedot, otetaan käyttöön silloin, kun uudistetaan koulutusjärjestelmiä ja kehitetään oikeaa koulutusta työttömille ja niille, joita työttömyys uhkaa tällainen kaksitasoinen koulutusjärjestelmä on hyvä, jota tulisi hyödyntää monissa jäsenvaltioissa. Samalla tulisi kuitenkin pitää mielessä se, ettei se ole mikään ratkaisu kaikkein huonoin tilanteisiin, vaan sitä täytyy mukauttaa sitten jokaisen jäsenvaltion omiin olosuhteisiin. Meidän tulee myös jatkuvasti nostaa työntekijöiden taitoja ja kykyjä. Meidän täytyy kehittää parempia neuvonantojärjestelmiä EU-ssa, varsinkin jossakin jäsenvaltiossa ei ole minkäännäköisiä neuvontapalveluita, mikä vaikeuttaa kovasti ihmisten saamista työmarkkinoille, varsinkin sitä, että pk-yritykset voisivat kasvaa. Me tarvitsemme yrittäjäkoulutusta ja kannustimia, jotta nämä investoisivat työntekijöiden koulutukseen. Se on tärkeää myös perheyrityksissä. Koulutus mahdollistaa sen, että yritykset voivat kasvaa kestävällä tavalla ja nostaa kilpailukykyään. Haluaisin myös kiinnittää huomion siihen, että meidän tulee kouluttaa opettajia kilpailukykykysymyksistä ja digitalisoinnista. Haluan vielä kerran kiittää Martina tästä valmisteltua asiakirjasta ja jään odottamaan innolla tulevaa yhteistyötä. Puheenjohtaja, kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron SD-ryhmälle Jutta Steinbrückille. Niin, edustan varjoesittelijänä, koska hänellä on toinen meno, Junkerius. Haluaa kiittää esittelijää ja hän sanoo, että tämä on erittäin hyvä pohja, mutta meidän kannaltamme täältä puuttuu tiettyjä avainkohtia. Mietinnössä on keskitytty työntekijöihin ja niihin, jotka etsivät töitä mutta sieltä puuttuu kuvaus tämänhetkisestä työmarkkinatilanteesta ja haasteista, joita meillä on, kun halutaan yhä enemmän joustavuutta. Ja mielestämme mietinnössä pitää katsoa tätä tarjouspuolta, mutta myöskin kysyntäpuolta. Me pidämme hyvänä tätä kaksitahoista koulutusta ja harjoittelun merkitystä ammattikoulutuksessa, mutta meidän täytyy kuitenkin myös varmistaa, että kyse on laadukkaista harjoittelupaikoista. On tärkeää, että mietinnössä puhutaan selkeästi näistä haasteista, jotka liittyvät digitaaliseen vallankumoukseen, koska juuri siinä yhteydessä hyvin paljon työpaikkoja menee sitten pois muilta aloilta, erityisesti palvelualalta. Ja meidän täytyy katsoa koulutusta näihin työpaikkoihin – ja teknologiahan kehittyy erittäin nopeasti ja tällä tietyt palvelut saattavat pian korvautua esimerkiksi roboteilla ja mm, tämä sitten aiheuttaa ongelmia työntekijöille ja aiheuttaa polarisaatiota työmarkkinoilla. Yhtäältä pitää olla laadukkaita, hyvä palkkaisia työpaikkoja ja toisaalta on sitten vähän alhaisen palkan työpaikkoja, joissa työolosuhteet eivät ole ihanteelliset. Ja joka tapauksessa meidän täytyy ennakoida vähän tämänhetkistä kehitystä. Ja avainkysymys tässä on se, millä tavalla me tulevaisuudessa voimme järjestää kunnollista työtä vähän koulutetuille henkilöille. Ja tämä ei voi olla pelkästään näiden kyseisten henkilöiden vastuulla. Myöskin työnantajilla on vastuunsa – mitä tulee koulutukseen, jatkokoulutukseen, niihin täytyy investoida esimerkiksi käsityöhön ja elinikäiseen oppimiseen. Niitä täytyy edistää ja tukea. Kyse ei ole pelkästään työpaikkojen luomisesta ja SND-ryhmä varmastikin tekee muutaman tarkistuksen tähän mietintöön juuri tämän suuntaisesti. Kiitos. Thank you. Thank you very much. And... Kiitoksia. Ja näin. Edustaja McIntyre saa seuraavan puheenvuoron. Thank you very much. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Haluan todella onnitella Martina esittelijämme. Mielestäni hän on tehnyt aivan erinomaista työtä. Tämä on äärimmäisen kattava esitys arvostan tätä kattavuutta suuresti. Kyse on alasta, jonka olen toivonut tulevan tämän valiokunnan käsittelyyn. Ja mielestäni Martina on todella äärimmäisen kattavasti nämä eri ulottuvuudet tässä käsitellyt. Tulemme esittämään joitain tarkistuksia vahvistaaksemme ja tukeaksemme sitä, mikä täällä jo todetaankin. Esimerkiksi mielestäni voitaisiin vielä lisätä viittaus nuorten yrittäjien Erasmus-ohjelmaan. Tämähän on auttanut monia nuoria ihmisiä saamaan äh, paremmat mahdollisuudet käynnistää oma yritys, lisää tietoa. Ja tätä haluaisin ehkä vielä vahvistaa tätä ulottuvuutta entisestään. Ja lisäksi katson, että meidän tulee parantaa tätä johtajuus sekä rahoitustuntemus ulottuvuutta nuortemme pätevyyspaketissa niin, että heistä voi tulla paitsi työn tekijöitä myös työnantajia niin, että he voivat perustaa uusia yrityksiä, pystyvät tähän ja erityisesti voivat hyödyntää uusia markkinoita ja uusia innovaatioita, joita tulevaisuudessa varmasti edestä löytyy. Lisäksi halusin korostaa näitä viimeaikaisia suuntauksia sitä, että yritykset palauttavat tuotantonsa ja palvelunsa Eurooppaan. Tämä on kyllä erinomainen asia ja näin ne saadaan lisämahdollisuuksia työpaikkojen luomiselle. Ja meillä on tässä nyt aivan ainutlaatuinen tilaisuus käsissämme Euroopassa. Voimme vielä nopeuttaa tätä prosessia varmistamalla sen, että pätevää työvoimaa löytyy. Ja tiedon, että Martin on tätä jo tässä tekstissään korostanutkin. Ja jos voimme todella ennakoida ja arvioida, minkälaisia kykyjä tarvitaan ja minkälaisia kykyjä yritykset, tulevat yritykset tarvitsevat, niin näin me voimme todella antaa merkittävän panoksemme työmarkkinoiden kehittymiselle. Odotan kovasti jo näitä varjoesittelijöiden kokouksia. Ne tulevat varmasti olemaan rakentavia ja varmasti voimme sitten tukea tätä erinomaista mietintöä. Kiitos. McIntyre Aina. Kiitoksia edustaja McIntyre. Edustaja Lopes Guesta seuraavana saa puheenvuoron. So, Mrs. Lopez is... Hän ei olekaan paikalla. Onko ketään, joka on hallittanut tilallaan Guesta? Ei. EFTD siirrytään seuraavaksi. Ai anteeksi, vihreät eivät välistä anteeksi. Ei tahallisesti kuitenkaan. Terry Ränki vihreistä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin enää kun kiittää esittelijää tästä luonnoksesta. Ryhmämme on sitä mieltä, että kyseessä on aihe, jota tulisi tällä hetkellä käsitellä, varsinkin kun tarkastellaan kriisitilannetta ja tämä on ehdottoman tärkeää. Haluaisin kuitenkin esittää jotakin yleisluontoisia kommentteja. Toimiiko mikrofoni kunnolla? Toimii. Ennen kuin menen enemmän näihin yksityiskohtiin, tai aiemmin sitä tarkistuksina, sillä olen sitä mieltä, että yksi niistä tehtävistä, joka Euroopan unionilla on, on sellaisten työmarkkinoiden luominen, joka palvelee kansalaisia. Usein tämä käännetään päälailleen ja ajatellaan, että ihmisten täytyy mukautua työmarkkinoiden tarpeisiin. Minusta on ehdottoman tärkeää antaa tällainen voimaannuttamisen ajatus – joka toimii tällä pohjana, kun puhutaan pätevyydestä ja koulutuksesta. Vihreänä uskomme, että jos ihmisille annetaan valtaa ja voimaa, annetaan heille kannustimia olla aktiivisia työmarkkinoilla, niin siitä on paljon enemmän hyötyä sekä sosiaalisessa taloudellisessa hyvinvoinnissa Euroopan unionissa. Uskoakseni kyseessä on asia, jonka haluaisimme yleisesti ottaen nähdä tämän mietinnön yleissävyssä. Kun katsotaan tämän hetken tilannetta Euroopan unionissa, niin mielestäni monissa tutkimuksissa on nähtävissä, kun puhutaan nuorisotyöttömyydestä, että kysymys ei ole pelkästään siitä, että taidot eivät vastaa työmarkkinoiden tarpeita, vaan hyvin usein laadukkaita työpaikkoja puuttuu. Tällaisessa tilanteessa tavoitteenamme ei voida olla se, että luodaan tällaisia epävarmoja työpaikkoja varsinkaan nuorille ja että meillä on loputtomasti erilaisia harjoittelupaikkoja, vaan että me saamme aikaiseksi pitkän aikavälin kestäviä laadukkaita työpaikkoja. Taiteen torjuminen nuorille on ehdottoman tärkeää tässä tilanteessa, mutta uskon myös, että meidän tulisi samanaikaisesti pyrkiä siihen, että meillä on laadukasta koulutusta, joka tarjoaa mahdollisuudet nuorille kehittyä ja kehittää, joka tarjoaa sellaisen koulutusjärjestelmän, joka on avoin, joka ei katso pelkästään työmarkkinoiden, vaan myös yksilöiden tarpeita. Kun katsotaan näitä kohteita, jotka haluaisimme ottaa esille mietinnössä konkreettisemmalta pohjalta, niin yksi näistä asioista, joka meidän mielestämme on äärettömän oleellinen, kun puhutaan työllisyydestä ja opastuksesta, että tällaista opastusta ei tapahdu pelkästään ammattimaisella puolella, vaan otetaan myöskin tällainen opiskelijoiden välinen neuvonta huomioon ja saadaan se aikaiseksi. Meidän tulisi myös painottaa tämän epämuodollisen koulutuksen roolia, kun puhutaan taitojen kartuttamisesta ja sitä, mistä nuoret nämä nämä taitonsa saavat hyvin. Usein virallinen koulutustie ei ole ainoa tie näiden taitojen saavuttamiseen ja haluaisimme sitä painottaa enemmän siinä mielessä, että haluamme mahdollistaa tällaisen epämuodollisen koulutuksen nuorille ja kaikille Euroopan unionissa. Haluaisimme myös painottaa sitä, että opiskelijoiden järjestöt pitäisi ottaa yhdeksi tasaveroiseksi kumppaniksi tulevaisuuteen katsovan koulutusjärjestelmään ja että niiden tulisi aina olla mukana päätöksenteossa, sillä silloin kun tällaisia koulutusjärjestelmiä muokataan ja opiskelijat ovat siinä mukana, niin silloin näitä tavoitteitakin palvellaan paljon paremmin. Kannattaa myös painottaa sitä, mikä on aiemminkin mainittu. Silloin kun hyviä käytänteitä on nähtävissä, eh, esimerkiksi näissä oppisopimuskoulutuksissa – kahdentasoinen ALV-järjestelmä, eri haasteet, jotka aiheutuvat monimuotoisuudesta Euroopan unionissa, niin tämä saattaa kuitenkin olla hyvä mahdollisuus tehdä työmarkkinoista vakaammat, varsinkin näin kriisiaikoina, kun tarjotaan nuorille mahdollisuus tällaisiin käytännön kokemuksiin ja samalla tarjotaan myös tällaista laadukasta koulutusta ja meidän tulisi tarkastaa sitä, miten asiaa voidaan tukea Euroopan unionin puolelta. Kiitoksia. Thank you very much to Puheenjohtaja, kiitoksia vihreille. Ja nyt sitten EFDD. Tatsiana Vegin saa puheenvuoron. Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää Marttinaa tästä mietinnöstä erityisesti, kun katsotaan mikä tavoite tällä mietinnöllä on, eli se pyrkii ratkaisemaan yhden suurimmista ongelmista Euroopassa, eli työttömyyden en ole ihan samaa mieltä siitä, että tässä pätevyys ja tutkimu, tutkinnot otetaan perusteeksi, jolla voidaan päästä kriisistä eteenpäin, mutta varmastikin niistä on apua. Mutta kriisi on syntynyt täysin eri syistä. Ja yksi joka syistä, johon usein ei keskitytä, me katsomme näitä vaikutuksia emmekä syitä. Ja tällöin riskinä on se, että me teemme erittäin hyvää työtä, mutta sitten kun katsomme näitä kokonaiskuvaa, niin tulokset eivät ole riittävän hyviä. No sitten yksityiskohtia tästä ehdotuksesta, jota me kuitenkin arvostamme ja pyrimme sitä tietysti mahdollisuuksien mukaan parantamaan. Haluaisin korostaa sitä, että kun parannetaan esimerkiksi koulutusta, tai pääsyä työmarkkinoille, niin tietysti nämä kaikki toimet ovat myönteisiä, mutta mielestäni meidän pitäisi korostaa myöskin tiettyjä muita kysymyksiä. Esimerkiksi hyvin paljon puhutaan EUn sisäisestä työvoiman liikkuvuudesta, joka on hyvin alhainen, mutta minun mielestäni, jos tämä lukema on alhainen, se ei liity pelkästään teknisiin kysymyksiin, koska ihmiset eivät osaa kieliä tai he eivät tunne työmarkkinoita, liikkuvuuden ei pidä olla mikään pakko, vaan sen pitäisi olla valinta, jonka kansalaiset voivat tehdä tietoisesti. No ehkä kulttuurinen tasomme on nyt se, että työllisyyden liikkuvuutta ei vielä arvosteta, ja ehkä meidän täytyy miettiä tätä. Eivät kaikki nuoret halua lähteä esimerkiksi Etelä-Italiasta ja mennä töihin pohjois äh, Pohjois-Saksaan, jossa on enemmän työtä. Eli miksei me pyri puuttumaan tähän Euroopan sisäiseen epätasapainoon ja katsoa, mistä syistä meillä on paljon työttömyyttä joissain maissa ja vähemmän toisissa maissa, koska tämähän on todellista integraatiota ja todellinen käsite Euroopasta. Ja euroskeptikut me jatkamme työtä ja yritämme ehdottaa ratkaisuja, jotta voisimme tasoittaa näitä valtion välisiä, valtioiden välisiä eroja. Eli meidän pitäisi pohtia myöskin tämän tyyppisiä ongelmia ja meidän pitäisi enemmän pohtia näitä kysymyksiä. Eli ei nyt pidä puuttua näihin vaikutuksiin, se on väärä lähestymistapa. No niin, sitten varmastikin on tärkeitä kohtia mietinnössä. Yksi oli mielestäni erittäin hyvä, se liittyi PK-yrityksiin. Mehän tiedämme, että PK-yritykset ovat taloutemme selkäranka monissa jäsenvaltioissa. Ja meidän täytyy antaa tukea pk-yrityksille myöskin mitä tulee niiden kulttuuriseen kasvuun. Meidän täytyy todellakin kiinnittää kunnollista huomiota ei pelkästään konsulttitoimintaan, vaan apuun, jota annetaan pk-yrityksille. Se on tärkeä asia, johon varmasti vielä tulemme palaamaan tällä alalla. Ja mielestäni tärkeää on myöskin tuki, jota annetaan vihreälle taloudelle, Sehän mielestäni kulkee käsi kädessä tämän asian kanssa, koska aina kun mahdollista, on tärkeää alkaa stimuloida työpaikkojen luomista tällä alalla. Eli tämän toinen asia, johon haluaisin palata. Työlaatua voidaan parata, mutta kun puuttuu työtä, niin sitten meidän pitää lisätä työn kysyntää. Ja me voimme puhua näistä asioista, mutta aina on joku, joka ei saa työtä, koska työpaikkoja ei ole riittävästi. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia EFDDlle ja Larjolle. Muutama jäsen on pyytänyt tällä puheenvuoroa, mutta ennen kuin suljen puhujaluettelon, niin haluaisin mainita ne jäsenet, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa. He ovat seuraavat EPP, It is uh, Madam Millen, uh, and it is Mr. Gutierrez from SND, Madam uh, Morin-Chartier from EPP as well, and uh, Mr. Chambon, uh, Cambon from, uh, from uh, the ALDE. Um, and before I close the... ennen kuin suljen luettelon, niin kysyn, että onko muita puheenvuoropyyntöjä? Jolle ei, niin Fontanier EPPstä saa seuraavana puheenvuoron. Ei. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensin haluan onnitella Martina esittelijäämme oikein hyvästä, varsin kattavasta ja tasapainoisesta mietintöluonnoksesta. Olemme täysin samaa mieltä hänen kanssaan siitä, että täytyy juuri liikkuvuutta erityisesti korostaa. Samoin käy, parhaiden käytäntöjen vaihtaminen on äärimmäisen tärkeää. Kuitenkin täällä tarvitaan vielä joitain tarkennuksia täällä tekstissä, erityisesti kun liikkuvuudesta puhutaan. Liikkuvuus on äärimmäisen tärkeä asia tässäkin mietinnössä, niin yksi mahdollisuus, jota tulisi korostaa, on jäsenvaltioiden välinen tutkintojen vastavuoroinen tunnustaminen. Tämä helpottaisi kyllä ehdottomasti Äh, liikkuvuutta, sillä tällä hetkellä jäsenvaltioiden välillä on vielä hyvin suuria eroja tämän vastavuoroisen tunnustamisen suhteen. Me haluamme äh, tuottavan erinomaisen, erinomaiset työmarkkinat, jotka vaativat tietenkin myös hyvin pätevää äh, työvoimaa. Kuitenkin tämä täytyy muistaa tämä tasapaino. Esimerkiksi Espanjan esimerkin pohjalta voidaan nähdä, että tällä hetkellä meillä on nuoria, jotka ovat erittäin päteviä. Heillä on hyvin korkea koulutus ja sitten taas toisaalta sellaisia, jotka ovat lähes koulutusta vailla. Eli tämä kuilu on nyt kasvanut ja mm, meidän tulisi todella saada aikaan myös tällaista keskiasteen hyvää koulutusta ja muistakaamme myös sen, että on, on nuoria, jotka eivät saavuta tarvittavia vaatimuksia tietyllä alalla ainakaan. Ja sitten on myös niitä, jotka ovat ylikoulutettuja, joten tällä hetkellä tilanne on jossain määrin kyllä tai erittäinkin huolestuttava näiden nuorten suhteen. Jotkut kollegat tähän ovat viitanneet, viitanneetkin tätä kahtalaista koulutusta. Koulutus plus harjoittelu täytyy vahvistaa ja tämä saattaisi myös kiinnostaa nuoriamme kovasti. Samoin sitten on muistettava väestön ikääntyminen. Siihen on kiinnitettävä huomiota. Samoin sitten ma- maaseudun tyhjeneminen, maalta pako täytyy myös muistaa. Ja täytyy katsoa tulevaisuuden työmarkkinoita, eri työmarkkinatoimijat eh, luonnollisesti on otettava mukaan tulevaisuutta muotoilemaan siis sen suhteen, minkälaista koulutusta tarvitaan, minkälaisia kykyjä tarvitaan ja tietenkin myös alueellinen ja paikallinen ulottuvuus on tässä muistetaan. Kiitos puheenjohtaja. Thank you. Kiitoksia. Ja edustaja Millen seuraavana. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tällä kerran saamme puhua erittäin vakavista asioista ja ehdotuksista, jotka johtavat siihen, että ajatellaan, että kun Eurooppa on rakennettu yli 50 vuotta, niin meidän ei kyllä pitäisi olla tässä pisteessä. Tämä ei ole työllisyysohjelma, joka kuuluu tälle vuosi, vuosisadalle, vaan meidän täytyisi olla huomattavasti edistyneempi ohjelma kyseessä. Me olemme tässä suhteessa jättäneet ovet liian auki. Esimerkiksi lääketieteen puolella tietty osa aivoista antaa mahdollisuuden puhua hienoja ajatuksia, mutta ei kuitenkaan koskaan ryhdytä toimiin. Ja siitä syystä ei ole enää mahdollista se, että nämä miljoonat nuoret jotka ovat työttömiä tai ovat epävarmoissa työsuhteissa, joutuvat vielä odottamaan, koska Eurooppa ei anna mahdollisuutta löytää työtä. No itse tästä sisällöstä vaikuttaa ihan selvästi ja kollegahan totesi, että alueiden välillä eri tilanteet vaihtelevat kovasti. Ja tämä vaikuttaa varsinkin PK-yrityksiin, jotka kykenisivät nopeasti tarjoamaan työpaikkoja mutta meillä on säännös, joka on aivan erinomainen, joka on säännös, joka on nimenomaan alueellis, paikallinen, jota nimitetään Ranskassa pätevien työntekijöiden interryhmittymäksi, joka tarjoaa räätälöityä koulutusta, joka mahdollistaa sen, että voidaan tarjota 12, 12 kuukaudesta kahteen vuoteen kestävää koulutusta sellaisille ihmisille, joilla on vähän pätevyyttä, ne voivat saada hyvin lyhyellä aikavälillä hyvän työpaikan. Tämä mahdollistaa sen, että työpaikat voidaan pitää alueellisina. Voidaan välttää se, että ihmiset joutuvat siirtymään alueeltaan pois. Ja että työnantajat voivat saada sellaisia työ, työntekijöitä, haluavat, ja että työntekijät voivat taas saada sellaisia työpaikkoja, jotka voidaan hyväksyä. Meidän tulisi erityisesti kiinnittää huomiota tähän, kaltaisiin ehdotuksiin, jotta voidaan tehdä tarkkoja ehdotuksia aloilla, jotka eivät ole pelkästään mikrotalouteen liittyviä, vaan jotka ottavat huomioon kaikkien jäsenvaltioiden työntekijäreservin. Ja siitä syystä me tätä kannattaa. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Puheenjohtaja, Seuraavaksi annan puheenvuoron Gutierrezille Sedestä. Gracias, eh, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia myöskin Martinalle tästä alustavasta työstä, mietintöluonnoksesta. Tiedän, että voimme tehdä hyvää työtä tällä tavalla Martinan kanssa ja voimme saada aikaan sopimuksia, kompromisseja ja saamme aikaan hyvän mietinnön tärkeästä aiheesta. Meidän täytyy hyvin arvioida työmarkkinoita tällä hetkellä EU:ssa, jotta voimme puuttua näihin suuriin eroihin EUn työmarkkinoilla. Talouskriisi on lisännyt eroja työmarkkinoilla. Siellä on yhä enemmän eroja eri jäsenvaltioiden välillä, mitä tulee työttömyystasoihin. Tämähän on todettu hyvin mietinnössä. Ja on yhä enemmän eroja, mitä tulee pätevyyteen, tutkintoihin, joita saadaan ja joita vaaditaan työmarkkinoilla. Ja sitten on alhaisen koulutustason ongelmia ja on myöskin ongelmia, jotka ovat yhä laajempia, eli hyvin koulutettuja työntekijöitä, jotka eivät löydä koulutustaan vastaavaa työtä, eivätkä myöskään kunnollista palkkaa, joka vastaisi heidän koulutustaan. Meillä on myöskin yhä enemmän ongelmia jotka ovat lisääntymässä, jotka liittyvät työvoiman liikkuvuuteen eri jäsenvaltioissa, oikeuksien siirrettävyyteen, ja meidän täytyy nyt miettiä tätä mietintöä. Sen pitää olla kunnianhimoinen. Nythän Euroopan työmarkkinoilla on hyvin suuria eroja. Ja meillä on velvollisuus tehdä työtä, jotta näitä eroja voidaan pienentää. Eli meidän täytyy nyt kunnolla arvioida työmarkkinoita ja ensinnäkin meillä on tutkimuksiin liittyvä ongelma ja tämä liittyy hyvin paljon tuotantojärjestelmään, joka meillä on EU:ssa ja tähän täytyy meidän puuttua. Euroopan komissio on todennut, että työpaikat, joita nyt luodaan vuoteen 2020 asti, niihin tarvitaan korkeaa koulutusta ja tämä ei sovi yhteen siihen, mitä tehdään monissa jäsenvaltioissa. Siellä leikataan budjetteja koulutuksesta, yliopistoista, jatkokoulutuksesta. Kaksitahoinen koulutus ei ole lisääntynyt ja sitten meidän täytyy muuttaa tätä järjestelmää panostaa innovaatioon. Meidän ei ainoastaan pidä mukauttaa koulutuslaitoksia tai yliopistoja työn tarjontaan tai yritysten tilanteeseen, vaan meidän täytyy myöskin uudistaa koulutusjärjestelmää ja antaa niille budjetti, jota niillä tällä hetkellä ei ole, johtuen politiikasta, jota nyt on harjoitettu. Me tarvitsemme tällaisen yhteyden, mutta ei mitään suoraa yhteyttä yrityksiin, jotka voisivat olla yhteydessä yliopistoihin, vaan meidän täytyy miettiä myöskin tulevaisuutta. Meillä on vähän yhteyksiä koulutusmaailman kanssa ja sitten tulevaisuuden työpaikkojen välillä. Eli meidän täytyy katsoa, millaisia tutkintoja tarjotaan esimerkiksi ammattikoulutuksessa, ja ne eivät kunnolla yhdisty niihin työpaikkoihin, joita tarvitaan 10-15 vuoden kuluttua. Eli meidän täytyy miettiä tämänhetkistä tilannetta, mutta myöskin täytyy jo ajatella tulevaisuutta. Ja mehän tiedämme, että nyt on uusia työpaikkoja, tulevaisuuden työpaikkoja tietyillä aloilla, ja meillä ei ole niihin riittävästi koulutusta. Tarjonta ei ole riittävää EU-ssa. ja myöskin kilpailukyky, jos, johon tässä viitataan, tässä mietintöluonnoksessa. Se ei liity pelkästään työmarkkinoiden uudistamiseen, jota tähän mennessä on tehty, ja joka on pohjautunut lähinnä siihen, että halutaan edistää joustavuutta, jotta voidaan lisätä sisäistä liikkuvuutta. Meidän täytyy lisätä kilpailukykyä ja tuottavuutta talouksissamme. Meidän täytyy käyttää innovaatiota ja meidän täytyy miettiä, millä tavalla jossain jäsenvaltioissa – palkat ovat laskeneet jopa 20 prosenttia. Esimerkiksi Kreikassa minimipalkka on laskenut 20 prosenttia ja Espanjassa 4 prosenttia, mutta alhaisimmat palkat ovat laskeneet jopa 15 prosenttia. Ja ne, jotka saavat 1000-1200 euroa kuussa, heidän palkkansa on supistunut noin 15 prosenttia viime vuosina. Meidän pitää olla kilpailukykyisiä, mutta ei pidä polkea palkkoja, vaan meidän pitää parantaa tuotantojärjestelmää, parantaa tuottavuutta, kilpailukykyä. Meidän täytyy miettiä uudenlaisia työmarkkinoita nyt talouskriisin jälkeen. Ja myöskin meidän täytyy lisätä työn laadukkuutta. 90 prosenttia luoduista työpaikoista on alhaisen koulutustason työpaikkoja. Eli työmarkkinat pitää yhdistää näihin tutkintoihin, mutta täytyy taata kuitenkin arvokkaat työpaikat. Eurostat on todennut, että viime vuosina EU:ssa on kahdeksan miljoonaa pysyvää työpaikkaa vähemmän ja on yhä enemmän osa-aikatyötä, näitä sopimuksia on 4 miljoonaa enemmän, ja 40 prosenttia näistä sopimuksista mutta on sellaisia, että ihmiset haluaisivat olla koko päivä työssä, mutta heille tarjotaan ainoastaan osa-aikatyötä. Ja tähän ongelmaan täytyy puuttua. Emmekä voi vain sanoa, että täytyy olla joustavuutta ja että tällä tavalla voidaan parantaa talouden kilpailukykyä, koska me luomme sitten työpaikkoja, joissa on riittämätön palkkaa. Ja Eurostatkin sanoo, että tällä hetkellä 10 prosenttia työntekijöistä elää köyhyysrajan alapuolella. Eli kaikki nämä ongelmat täytyy ratkaista ja meidän täytyy määritellä nämä asiat, meidän täytyy analysoida työmarkkinoita, jotta voimme ehdottaa ratkaisuja. Ja olen hyvin tyytyväinen tähän mietintöluonnokseen. Siellä on hyvin otettu esiin eri ongelmat. Tiedän, että voimme tehdä yhteistyötä Martinan kanssa ja me yritämme sitten tehdä tarkistuksia ja meidän täytyy kunnolla siis analysoida työmarkkinoita, jotta voimme ehdottaa ratkaisuja, jotka eivät ole välittömiä, mutta jotka sitten kantavat hedelmää, jotta voimme suojella eurooppalaista työmarkkina- ja sosiaalimallia. Thank you very much and I... Kiitoksia. Nyt Moran Chartier EPPstä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kuten useat kollegat jo ennen minua ovat todonneet, Kyseessä on aihe, joka on äärimmäisen tärkeä. Ja kollega Martina on tehnyt erittäin merkittävää alustavaa työtä, johon tämän muun työn pohjaamme. Mikä nyt on sitten se tilanne, johon meidän täytyy reagoida ja mitä meidän pitäisi ottaa tässä tilanteessa huomioon? Ensinnäkin Meillä on äärimmäisen tärkeä kehityskulku edessämme, joka koskee koko tätä työmarkkinoiden järjestäytymistä. Ja meillä on alhaalla tässä pyramidissa noin 15 prosenttia nämä matalan pätevyyden vaativat työpaikat, mutta sitten pyramidin yläosassa meillä on 15 prosenttia uusia korkean pätevyyden vaativia työpaikkoja, jotka siis syntyvät. Ja koko tämä työllisyyspyramidi, kokonaisuus on se, jota meidän tulee kehitellä. Tässä siis on ensimmäinen ongelma. Ongelma on siinä, että kyseessä on tällainen massakehitys, jota meidän täytyy seurata. Ensimmäinen päätelmä siitä on se, että tuo kehitys ei voi tapahtua pelkästään lähtien peruskoulutuksesta, eikä myöskään jatkuvasta koulutuksesta, koska se ei välttämättä vastaa yrityksen tarpeita. Me tarvitsemme huomattavasti enemmän reagointia tämänhetkiseen tilanteeseen. Toinen kohta, jota haluaisin painottaa, on se, että tässä kehityksessä työpaikkoja luodaan nimenomaan PK-yrityksistä. 82 prosenttia työpaikoista luodaan itse asiassa niiden piirissä. Siitä syystä PK-yritykset ovat ne, jotka ovat kaikkein suurimmissa hankaluuksissa, kun ne pyrkivät vapauttamaan aikaa tähän jatkuvaan koulutukseen, joka sitten mukauttaisi työntekijöitä ja saisi heidät vastaamaan työmarkkinoiden tarpeita. Toisaalta meillä on koulutustarve ja toisaalta siihen tarvitaan, siihen koulutukseen tarvitaan aikaan ja tästä syystä näiden oletusten lisäksi, jotka on esitetty jatkuvasta koulutuksesta, meidän täytyy myös integroida ammatillisen osaaminen, ammatillinen osaaminen tähän järjestelmään. Se on äärimmäisen tärkeää ja toisaalta me pyrimme viemään eteenpäin pätevyyttä, varsinkin epämuodollista sellaista, joka on saatu työelämän ulkopuolelta. Mutta niillä on tärkeä vipuvaikutus, jotta nuoret, naiset ja muut voivat kehittyä ammatissaan, sillä ammatissa kehitty, ammatillinen kehitys menee nopeammin kuin mitä kykenemme tarjoamaan. Siitä syystä meidän täytyy ottaa huomioon myös se pätevyys, joka on ulkopuolelta saavutettu. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Katsotaan myös tilannetta niin, että voimme arvostaa kaikkea sitä pätevyyttä, jota työntekijät ovat saavuttaneet muualla työelämän ulkopuolella, mukaan lukien myös vapaaehtoistyö. Kolmas kohta, jona haluaisin puuttua, on se, että meillä on nuorisomassatyöttömyys lähtökohtana. Ja jos me emme kykene validoimaan pätevyyttä, niin meillä on edelleen aina ja ikuisesti nuoria työttömiä. Meidän täytyy ottaa mukaan kolmas ulottuvuus, ja se mielestäni tässä mietinnössä olisi erittäin tärkeää. Kapasiteetti, ulottuvuus. Nuorella on kapasiteettia mennä eteenpäin. Eli CVhin pitäisi kyetä lisäämään tämä kolmas ulottuvuus, työ, tämän ammatillisen pätevyyden osaaminen ja epämuodollisen taidon validoiminen, kuten myöskin kapasiteetin validoiminen. Muussa tapauksessa meillä on edelleen jatkuvasti edessämme kuilu niiden välillä, jotka ovat jo työntekijöinä ja työelämässä – joita uhkaa työttömyys, jos ei jatketa sillä linjalla, että arvostetaan heidän pätevyyttään, mutta nuorten kohdalla tilanne on vielä huono, koska he eivät ole edes työelämässä. Tämä on äärimmäisen tärkeä tilanne ja tämä on erittäin tärkeä minulle henkilökohtaisesti, koska nähdään, että kriisi ja se politiikka, jota täällä nyt on tehty, on vain haurastuttanut tilannetta. Nuoret ovat yhä huonommassa tilanteessa ja naiset myöskin kuuntelin, miten täällä edustaja Mylän puhuu näistä pätevien työntekijöiden interryhmittymistä. Toivottavasti äänestätte mietinnön puolesta, jotta otetaan huomioon nämä sosiaalirahaston tarjoamat tuet. Voidaan antaa hyvää, hyviä neuvoja, mutta kuitenkin se raha, jota tässä tarvitaan, niin tämän mietinnön avullahan siitä äänestetään. Joten kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Thank you, thank you very much, and I now give the floor to Ms. Puheenjohtaja, kiitoksia. Ja sitten Alderyhmän edustaja. Muchas gracias, señora Kiitos, puheenjohtaja. Yllätyksekseni olen erittäin tyytyväinen kollegani Mart rutiinan työhön. Ei tästä nyt ehkä ihan tapaa tule kuitenkaan, mutta tämä työ on mielestäni oikein hyvää. Ja pyytäisinkin häntä nyt ottamaan myös huomioon nämä erittäin hyvät ideat, mitä tässä on kuultu erityisesti nyt vihreiden edustukselta, järjestäytymättömästä koulutuksesta. Tämähän on erittäin joustava ja muuttuva ympäristö ja sitten EFTDn edustaja. Kyllä koulutus on myös kulttuurinen asia. Myös Gutierrez mielestäni puhui äh, hyvinkin järkevästi muun muassa meidän Espanjan tämänhetkisistä ongelmista. Voin puhua lyhyesti, koska täällä on äh, monia viisaita sanoja jo kuultu. Kuitenkin korostaisin vielä sitä, että jos tämä otsikko nyt luetaan hyvin, niin tässä aletaan nyt ehkä jo pyytää hiukan liian monia asioita, kun puhutaan eh, tästä meidän tilanteestamme tällä hetkellä, niin eihän eurooppalaisia työmarkkinoita ole olemassakaan, ei ole ollut eikä tule olemaan. Nämä työmarkkinat ovat varsin tekninen kysymys. Kyllä meillä yhteistä politiikkaa on, mutta mitä työmarkkinoihin tulee, meillä on niin suuria kulttuurisia eroja, että ei, eivät meidän työmarkkinamme muistuta toisiaan millään tavoin. Kyse on erilaista kulttuuritaustasta, mutta myös ihan siitä, minkälainen tuotantomalli missäkin jäsenvaltiossa on. Tilanne on varsin hämmentävä. Me pyrimme tässä nyt luomaan sellaisen mallin, työmarkkinamallin, joka parantaa kilpailukykyä oikein hyvä niin, toki. Ja tämän lisäksi pyritään sitten ottamaan niin tarjonta kuin kysyntäpuolikin huomioon ää, työntekijöiden kohdalla. On koko joukko tutkimuksia ja on myös kovasti ponnisteltu sen suhteen, että voitaisiin juuri ennakoida kriisejä, työmarkkinoiden kehittymistä ja niin edelleen. Olen ää, hyvin paljon lukenut muun muassa TSKn tekemiä töitä, samoin Dublinin säätiön tutkimuksia tästä kysymyksestä ja on koko joukko tietoa, siis ihan tutkimustietoa, joka parlamentinkin on hyvä tietää, mutta maailma on niin monimutkainen ja tilanne kehittyy niin monimutkaisella tavalla, että on hyvin vaikea ennakoida ja valmistautua siihen, mitä todella tulee tapahtumaan. Nyt meillä on hyvin vakava kriisi ja valtavasti työttömyyttä, paitsi nuorisotyöttömyyttä, myös muuta työttömyyttä, että ja niin kuin täällä jo toisetkin ovat sanoneet, ei tässä voida nyt mitään utopiaa lähteä luomaan sen suhteen, minkä haluaisimme olevan ihanne yhteiskuntamme tulevaisuudessa. Ihanat työmarkkinat, joissa kaikki vaurastuvat ja ovat onnellisia ja kauniita ei, ei, ei tämä tule äh, toteutumaan, tämä utopia, mutta kunhan nyt kävisi edes niin, että tulevaisuuden työmarkkinat olisivat hieman paremmat kuin nykyiset. Tarvitaan tietyt äh, yhteiset äh, toimintasäännöt, kaikki eri jäsenvaltiot voivat sitten tehdä omalla tavallaan. Jossakin puhutaan esimerkiksi pysyvistä työpaikoista, toisissa taas ei tähän edes pyritä. Esimerkiksi Saksan PK-yritykset ovat aivan erilaisia kuin Etelä-Euroopan PK-yritykset. Ja sitten tietenkin puhutaan elinikäistä oppimisesta ja niin edelleen, mutta joillakin aloilla on tietenkin tilanne aivan toisenlainen ja heillä on myös ehkä varaa ja, ja, ja mahdollisuus investoida inhimilliseen pääomaan ja ihmisten kouluttamiseen, mutta kun puhutaan vaikkapa palvelualalta, niin tämähän on äärimmäisen vaikea hätätilanne. Kolme miljoonaa työtöntä meillä esimerkiksi e, e, nuorilla ei ole, ei työpaikkoja eikä sosiaaliturvaa ja vaikkapa matkailualalla tilanne on äärimmäisen vakava. Ja nyt halutaan kun, kun halutaan tällaista yhtä yhtenäisyyttä, niin tämä, tämä on virhe. On koko joukko asioita, jotka itse asiassa kuuluvat mietintöön, joka käsittelee koulutusta, esimerkiksi ammatillista koulutusta, kaikki koulupudokkaat ja niin edelleen. E, he tarvitsevat ihan, ihan peruskoulutusta ennen kuin voivat ammatilliseen koulutukseen lähteä. Eli tämä kuuluu koulutusalalle eikä työ, työllisyysalalle. Eli älkäämme Eh, kuvitelko, että tässä yhdessä mietinnössä kaikki nämä ongelmat voidaan ratkaista. Tämä on pelkkää utopia. Minä näin ollen nyt tällä vuosi tuhannella, me uudella vuosi tuhannella me pikemminkin pyrkisin sellaisiin työmarkkinoihin, jotka luonnollisesti ovat paljon paremmat kuin aiemmat, vaikkapa tämän vuosisadan lopulla niin, että nämä vakavat sosiaaliset, inhimilliset ongelmat, joita tällä hetkellä on valtavat työttömyysluvut tietyissä jäsenvaltioissa, erityisesti etelässä. Tämä on sellainen ongelma, joka täytyy ratkaista, pyrkiä ratkaisemaan käytännöllisesti, erityisesti koulutusalalla ja pitkällä aikavälillä, mutta kun puhutaan esimerkiksi tuotantomallista, niin nämähän ovat pitkän aikavälin asioita. Me emme saa nyt menettää näitä kokonaisia sukupolvia. Eli näihin työttömyysasioihin on puututtava nyt välittömästi. Ei meillä voi olla yksin omaan korkeakoulutettuja ihmisiä. Aina tarvitaan erilaisia Äh, erilaista koulutusta ja tarvitaan myös äh, alemman asteen koulutusta. On aivan epärealistista kuvitella, että kaikki hankkisivat korkean koulutuksen itselleen, eikä tähän ole tarvettakaan. Ja meidän täytyy nyt pyrkiä tasaamaan näitä kysynnän ja tarjonnan välisiä eroja tällä hetkellä. Ja meidän täytyy myös keskittyä äh, alemman tason koulutukseen ja ihan tällaiseen työvoimaa, joka tekee näitä perustason työ, töitä. Nyt kun puhutaan laadukkaista työpaikoista, parhaan laadun ja, ja vaikka minkä laadun työpaikoista, niin ei tämä ole totta. Meidän on myös nyt ihan lyhyellä aikavälillä, niin kuin Marttiinakin tekee, puututtava niiden nuorten tilanteeseen, joita on miljoonia ja jotka erityisesti eteläisessä Euroopassa eivät rehellisesti sanoen kyllä saa minkäänlaista mahdollisuutta äh, integroitua työmarkkinoille. Pyytäisin, että mahdollisimman kiireisesti Martina puuttuisi myös tähän ongelmaan. Kiitoksia. Thank you very much. Thank you very much, colleagues. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti kollegat. Ennen kuin aina esittelijälle uudelleen puheenvuoron, haluaisin kysyä komissiolta, onko sillä jotain sanottavaa tästä mietintöluonnoksesta. Komissio, olkaa hyvä. Kiitoksia siitä, että annoitte mahdollisuuden kommentoida. Tietysti tässä korostetaan useita haasteita ja ongelmia, joita meillä on. Ja keskustelu täällä on ottanut myös muutaman esille. Halusimme pyytää teitä tunnustamaan pätevyyden tunnistamisen ja epämuodollisen ja epävirallisen oppimisen. Nämä kysymykset tulivat täällä jo monien suulla esille, joten toivottavasti pohditte niitä enemmän. Kerrotaan myös sen, että eurooppalaiset jäsenvaltiot työskentelevät eurooppalaisen pätevyyspuitteiston laatimisen parissa ja ovat sopineet epämuodollisen epävirallisen koulutuksen ja opetuksen hyväksymisestä vuoteen 2018 mennessä. Eli kaikille olisi kovasti hyödyksi, jos se myös tunnistetaan tässä työssä. Eurooppalainen pätevyyspuitteisto ja epämuodollisen epävirallisen koulutuksen mainitseminen kannattaisi ottaa esille kohdassa 22, jossa on jo Erasmus Plus ja muut eurooppalaiset välineet mainittu. Kiitoksia. Kiitos komissiolle ja nyt annan puheenvuoron esittelijälle. Martina, ole hyvä. Uh, thank you, Madam Chair. Do we... Kiitoksia. Onko meillä kolme tuntia aikaa, puheenjohtaja? Ai kolme minuuttia. Until 11 o'clock. 11 asti on, eli kolme minuuttia kolme tunnin sijaan. Just... Joo, ei mitään hätää. Olen iloinen tästä keskustelusta, koska suhtaudutte tähän vakavaan ohjelmaan, ongelmaan niin vakavasti. Eli tämä on ollut hyvä keskustelua. Meillä on täällä paljon muistiinpanoja. Kaikki on nyt tullut esiin ja meillä on paljon muistiinpanoja. Ja otan muutaman asian esille nopeasti. Danuta, kiitoksia, että puhuit tästä Tanskan käynnistä. Se oli hyödyllinen ja haluaisin vain todeta, että meidän täytyy käyttää näitä hyviä käytänteitä useista jäsenvaltioista. Me aina puhumme parhaista käytänteistä, mutta me emme hyödynnä niitä parhaalla mahdollisella tavalla, eli tämän halusin ottaa esille. Kiitoksia, että puhuitte elinikäisestä oppimisesta. Kaikki on mietinnössä ja olisi hyvä, jos tämä saataisiin vielä parempaan muutoon ja saataisiin enemmän asioita mukaan mietintöön. Ja kiitoksia siitä, että puhuitte opettajakoulutuksesta. Tämähän on yksi yhteys koulun ja työmaailman välillä. Ja tietyt alat, joilla on uusia työntekijöitä, siellä huomataan, että kouluissa ei opeteta tarpeellisia taitoja työelämässä, eli opettajan koulutus on tärkeää. Kiitos Jutta siitä, että puhuit näistä harjoittelupaikoista ja laadukkaista harjoittelupaikoista. Olen samaa mieltä. Meidän täytyy löytää tähän oikea tapa ja odottelen tarkistuksiasi. Ja sitten korostaisin vielä että mietintöön otin mukaan paljon asioita, jotka liittyvät ammattikoulutukseen, käsi- tai käsityötaitoihin ja tekniseen koulutukseen. Eli tästä olen täysin samaa mieltä sinun kanssasi. Ei ainoastaan korkeasti koulutettuja ihmisiä, vaan myöskin teknisiä työntekijöitä. Ja Andrea, sinulla on erinomaista kokemusta näistä asioista, eli on hyödyllistä puhua kanssasi ja kuulla sinun kokemuksistasi. Kiitoksia, että puhuitte tästä bisnesjohtajuusasiasta ja nuorten taidoista, uusista markkinoista, innovaatioista, kaikesta mitä tarvitaan. Ja kiitoksia, että puhuitte tästä tilanteesta Euroopassa. Ja Terry, kiitoksia, että otit mukaan tämän ei-muodollisen koulutuksen ja osaamispassin. Toivottavasti kuulemme tästä vielä lisää. Ja yksi asia oli hyvä, ja käytän sitä, jos sallit. Meidän ei pidä katsoa ainoastaan yritysten tarpeita, vaan myöskin yksilöiden tarpeita. Tämä oli erittäin hyvä ja olen täysin samaa mieltä tästä. Sitten Tiziana, kiitoksia. Niin, Italiaa paljon helpompi puhua. Kiitoksia näistä huomioista. Kriisin syihin ei ole puututtu riittävästi, mutta näihin asioihin, jo keskitytään, niin voimme päästä pois kriisistä. Esimerkiksi Saksan esimerkki. Kymmenen vuotta sillä, sillä tehtiin rakenneuudistuksia ja nyt Saksan työttömyystaso on yksi alhaisempi Euroopassa, eli näistä uudistuksista on todella hyötyä. Haluaisin puhua enemmän vielä tästä EUn sisäisestä liikkuvuudesta, koska haluaisin kuulla teidän kantanne myöskin Italian näkökulmasta, koska liikkuvuus on todellakin yksi asia, jota tuen täysimittaisesti ja tähän pitää olla kaikilla kansalaisilla mahdollisuus. Sen pitää olla mahdollisuus eikä pakko. Eli kiitoksia tästä. Kiitoksia muista kommenteista. Tämä oli hyödyllistä. Minulla on kaikki kommentit täällä ja nyt käyn niitä kaikkia läpi. Haluaisin vain sanoa, että yksi suurimpia rajoituksia tässä asiassa on se, joka liittyy ajanpuutteeseen ja mietinnössä ei ollut riittävästi tilaa. Voitte uskoa, oli hankala saada kaikkea kolmelle sivulle. Eli toivottavasti tarkistusten ja kompromissien kautta saamme aikaan pitkän mietinnön ja voimme saada sinne mukaan kaiken, joka mielestämme on tärkeää. Vielä kiinnittäisin huomioni siihen, että meillä on kulttuurivaliokunnan lausunto myöskin. Se on hyvin lyhyt, mutta mielenkiintoinen. Siellä on vähän erilainen näkökulma kulttuurivaliokunnasta, eli voitte katsoa sitä. Ja määräaika tarkistusjättämiselle on 5. toukokuuta puolelta päivin. Ja sen jälkeen voimme sitten pitää vähän pidempiä varjoesittelyiden kokouksia, jotta voimme keskustella tarkistuksista ja siitä, miten etenemme mietinnön suhteen. Eli olen valmis keskustelemaan kaikkien kanssa kahden kesken ja varjoesittelyiden kokouksessa. Kiitos sihteeristölle oli ilo tehdä yhteistyötä kanssanne ja odottelen sitten yhteistyötä ja tarkistuksia kaikilta kollegoilta. Kiitos. Thank you, thank you to the rapporteur and to the shadows. Kiitoksia esittelijälle ja varjoesittelijöille. Mielestäni tämä oli erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Meillä oli oikeastaan yli puoli tuntia enemmän kuin oli tähän ajattelu. Me saimme käydä tunnin keskustelun puolen tunnin sijaan. Haluaisin kiinnittää huomiota myös määräaikoihin. Meillä on tarkistusta jättämisen määräaika 5.5. keskipäivällä. Ja mietitään tarkoitus hyväksyä täällä 15.6. Ja näin siirrytään sitten suoraan eteenpäin, joka on seuraava kohta esityslistallamme kohta kahdeksan. Nuorten yrittäjyyden edistäminen koulutuksen avulla Tämä on ensimmäinen oma mietintö, joka koskee ohjelmaa, jossa käsitään nuorten yrittäjyyden edistämistä. Jana Zitnanska saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. V Kiitos, puheenjohtaja tässä, ihan niin kuin edellisenkin mietinnän kohdalla, Lavajovan mietinnän kohdalla, pysytellään ihan tässä tämä aiheessa, eli todennäköisesti tässä nyt jotkut kysymykset toistuvatkin edellisen keskustelun jälkeen, mutta se on niin tärkeää, että kyllä siihen kylliksi huomiota tulee kiinnittää. Kun ajatellaan nämä ylipäätään koulutusta, niin äh, todella nuoria tulee innostaa äh, paitsi ryhtymään työn tekijöiksi, myös työn antajiksi, yrittäjiksi äh, heidän valmistuttuaan. Ja pyrin tässä ottamaan huomioon kaksi pääasiaa. Yhtäältä käytännön kokemus opiskeluaikana tulisi nivoa mukaan tähän prosessiin. Täällä on jo mainittukin, että on jäsenvaltioita, jotka ovat asian hallinnoineet paremmin kuin toiset, esimerkiksi Saksa ja Alankomaat. Toisaalta on jäsenvaltioita, joissa puutteita vielä on. Ihmiset tulevat työmarkkinoille varsin valmistautumattomina, tietämättä mitä mahdollisuuksia heillä on, tietämättä miten yritys, yrityksen voi perustaa näin halutessaan. Ja näin äh, varmasti kyllä potentiaalia menee hukkaan. Äh, ihan rahaa menee hukkaan, mutta mahdollisesti myös uusia innovatiivisia ideoita. Toinen seikka, johon keskityin tätä lausuntoluonnosta valmistellessani, oli yrittäjyys ja se, että yrittäjyyden ei tulisi perustua yksin omaan äh, niin kutsutun terveen työvoiman mahdollisuuksiin, vaan myös sosiaalisesti haavoittuvaisempien ryhmien ja työmarkkinoilla heikompien ryhmien osallistumiseen. Se, että nämäkin henkilöt saadaan mukaan työmarkkinoille, kyllä aikaansaa mm, todella suuria mahdollisuuksia ja tietenkin parantaa heidän elämänlaatuaan. Meillä on koko joukko erilaisia välineitä sille, että nämä heikommassa asemassa olevat henkilöt saadaan mukaan työmarkkinoille ja jotta saadaan tehostettua eri keinojen ja välineiden käyttämistä. Ihmisille on tärkeää se, että he saavat tietoa näistä ohjelmista ja jos jäsenvaltiot eivät ole kansalaisiaan kansalaisilleen tiedottaneet, niin jäsenvaltiot ovat kyllä sitten jättäneet velvoitteensa täyttämättä. On nuoria, jotka eivät saa kylliksi tietoa. Valitettavasti käy niin, että nuorilla ei ole mm, harmaita aavistustakaan näistä eri mahdollisuuksista ja vaihtoehdoista. Eli heille ei tiedoteta. Nuoret eivät tiedä, miten yrityksen voi perustaa. On koko joukko mahdollisia tukitoimia, mutta hyvin usein tietämättömyys on varsin suurta. Ja meidän tulisi painostaa jäsenvaltioita parantamaan tilannetta kyllä tältä osin. Tätä voimme varmasti pyytää ja voimme pyytää komissiota aina valmistelemaan ne uusia välineitä, mutta paras olisi nyt ehkä ensin käyttää niitä välineitä, joita olemassa jo on. Tulisi esimerkiksi kannustaa opettajia ja muita sidosryhmiä käyttämään näitä olemassa olevia välineitä. Sitten ehkä lopuksi vielä yksi vetoomus. Kun tätä äh, lausuntoa valmistelimme kollegoiden kanssa, jouduimme hiukan äh, tästä ponnistelemaankin, koska pikemminkin äh, kallistuimme äh, koulutuksen kannalle tai puoleen kuin äh, työllisyyden, joka kuitenkin on tämän valiokuntamme toimialaa, joten pyytäisin kollegoita keskittymään tähän työllisyysulottuvuuteen, koska se kuitenkin on tämän meidän valiokuntamme toimialaa. Tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys. Martinan asiakirja on hyvin, hyvin laadukas ja se varmasti auttaa meitä myös tässä työssä. Me on tärkeää, että nuoret saavat kokemusta ja kykyjä voidakseen käynnistää oman yrityksensä ja on todella kannustettava nuoria paitsi tulemaan hyviksi työntekijöiksi, myös mahdollisesti eräänä päivänä hyviksi työnantajiksi. Ja nyt todetaan kovasti keskustelua. Kiitos. Thank you, thank you very much to the... Kiitoksia esittelijä. Ja ennen kuin ajan sen puheenvuoron, annettaisiin ensin puheenvuoron varjolle esittelijälle. Tofane Kindeler EPPstä. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Puhun Hollanti, jos sopii. Olen aivan samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että tämä on erittäin tärkeä asia ja olemme keskustelleet myös edellisessä mietinnössä. Tästä on erittäin tärkeä ja ehkä harmi, että meillä ei ole kokonaista tuntia keskustella tästä mietinnöstä. Joka tapauksessa haluan kiittää esittelijää tästä lausuntoluonnoksesta. Tämä muodostaa erittäin hyvän pohjan työllemme ja esittelee varmaan kiinnostaa se, että huomenna meillä on aamieskokoontuminen, jossa minun aloitan puhutaan nuorille suunnatusta ohjelmasta, sillä tämä on meidän ehdotuksemme niille, jotka päivittäin joutuvat näiden ongelmien kanssa painiskelemaan. Minulla on kolme tarkistusta ja haluaisin esittää kolme kommenttia myös näihin esityksiin. Ensinnäkin teksti ensimmäisessä kappaleessa, joka keskittyy käsittelemään sitä, että yrittäjyyden täytyy olla mahdollista myös huono nuorille on tärkeää, olen samaa mieltä tässä suhteessa ja olen samaa mieltä tästä huolestuneisuudesta, mutta tietysti meidän täytyy kiinnittää huomiomme muuhunkin kuin vain tähän. Ja meidän täytyy viedä eteenpäin yrittäjyyttä ja koulutusta. Niin ja meidän täytyy kiinnittää huomiomme siihen, että kaikkien nuorten täytyisi saada, täytyisi saada olemaan kiinnostuneita yrittäjyydestä. Toinen kohta. Mielestäni on tärkeää, että opiskelijayrittäjät saavat mahdollisuuden jatkaa myös opiskeluitaan. Se koskee myös huippuurheilijoita, jotka saisivat esimerkiksi opiskelunsa ajan erityisen aseman, jotta voisivat yhdistää työnsä ja opiskelunsa yhteen. Parhaiten käytäntöjen jakaminen jäsenvaltioiden välillä, kuten esimerkiksi belgialaisten yliopiston kanssa, jotka ovat tämän kaltaisen aseman ottaneet käyttöön, olisi tärkeää. Ja lopuksi ja lisäksi pitäisi ymmärtää myös epäonnistuminen yrittäjyydessä, kun hyvin usein kuullaan, että yrittäjä epäonnistuu, hän ei saa toista mahdollisuutta. Siitä syystä nuoret usein valitsevatkin vakaan työuran on ihan okei epäonnistua, pitäisi olla tällainen motto, joka otettaisiin myös huomioon. Haluaisin myös kiittää esittelijää tehdystä työstä ja jään odottamaan innolla tulevaa yhteistyötämme. Kiitoksia. Puheenjohtaja, kiitoksia. Ja seuraavaksi Jutta Steinrock SNDstä. Kiitoksia Emilian Pavelle, meidän varjoesittelijämme Hänellä on tärkeää kokous kotimaassaan. Esittelijälle haluaisin sanoa, että hän haluaa kiittää tästä hyvästä mietinnöstä, jossa on tärkeitä kohtia. Hän on samaa mieltä siitä, että nuori sukupolvi voi hyötyä paljon ammattikoulutuksesta. Tämä johtuu innovaation uusiin yrityksiin. Tällä tavalla voidaan välttää myöskin nuorisotyöttömyyttä. No yksi asia on minulle ja varjoesittelijällemme tässä mietinnössä epäselvä. Tässä luonnoksessa puhutaan yhdessä kohdassa sosiaalisista yrityksistä, joista, joiden puitehtoja tulee yksinkertaistaa, mutta tämä yhteys tähän aiheeseen ei nyt ole riittävän selvästi tullut esille. Ehkä, ehkä tästä voisitte vielä kertoa enemmän, ja selkeämmin todeta, mitä tässä konkreettisesti tarkoitetaan ja millä tavalla tämä liittyy sosiaalisiin yrityksiin, jotta nuoret lähtisivät enemmän yrittäjiksi. Pavel tekee sitten tarkistuksia muun muassa liittyen EUn tason vaatimukseen ja meidän pitää selventää, mikä rooli sillä on nuorten yrittäjyyden edistämisessä, eikä aina pidä vierittää vastuuta jäsenvaltioille. Meillä on myöskin tärkeää, että sosiaaliturvajärjestelmä nuorten yrittäjien osalta saadaan vahvemmaksi. Eli jos he epäonnistuvat, heillä on tiettyä varmuutta. Ja tämä koskee myöskin mikroluottoja. Tässähän on se vaara, että jos epäonnistuu, niin sitten he joutuvat koko elämänsä elämään veloissa. Eli meidän täytyy katsoa, että tiettyä turvaa voidaan luoda tähän, koska tämä on varmasti yksi syy sille, miksi monet nuoret eivät halua lähteä yrittäjiksi. Jos he epäonnistuvat, niin siitä saattaa sitten koitua ongelmia koko loppuelämäksi. Eli meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta voimme vähentää näitä riskejä, jotta eurooppalaiset voivat sitten lähteä tälle tielle. Odottelemme innolla yhteistyötä tässä tärkeässä aiheessa ja uskon, että viime kädessä saamme aikaan hyvän mietinnön. Kiitos. Thank you very much and I now pass the floor to the... Kiitoksia ja nyt annan Alten varjoesittelijälle puheenvuoron. Another time after so maybe... Puhun tässä nyt jo toista kertaa, eli kyllähän tämä nimelikin antaminen tässä varmaan paranee pikkuhiljaa. Kiitoksia Martinalle tästä lausuntoluonnoksesta. Olen täysin samaa mieltä siitä, että nuoret voivat todella hyötyä ihan kokemuksesta yrityksessä. Itse minulla on tästä kokemusta. Ensimmäisen yritykseni perustin 17-vuotiaana. Minulla on ollut yrityksiä jo useampia. Tämä on kyllä erittäin hyödyllistä kokemusta. Meidän tulee rohkaista nuoria taloudelliseen toimeliaisuuteen. Näin no, he saavat mahdollisuuden myös saada elämän kokemusta, motivaatiota, päättäväisyyttä ja näin voidaan myös laskea työttömyyslukuja ja saada talouden purjeisiin tuulta. Ette varmaankaan ylläty, jos sanon ja korostan jälleen, että meidän täytyy vahvistaa yhteistyötä Äh, yritysten ja äh, koulutuslaitosten välillä, jotta nuoret voivat saada ensikäden kokemusta siitä, miten yritykset toimivat. Jäsenvaltiot voisivat myös tukea tiettyjä alustoja, jotka voisivat toimia pohjana viestinnälle tällä alalla. Tästä on erittäin hyviä kokemuksia, kun ajatellaan parhaita käytäntöjä, on tiettyjä opiskelijoiden kilpailuja esimerkiksi äh, jotka motivoivat yrityksen perustamiseen ja jotka palkitsevat toimeliaisuudesta, yrittäjyydestä. Sitten me nuoria hyödyttää myös rajat ylittävä kokemus. Nuorten yrittäjien Erasmus on tästä erinomainen esimerkki. Yrittäjyyskoulutus on prioriteetti monissa maissa, muun muassa omassani ajetaan jo ihan kouluissa, niiden opetusohjelmissa yrittäjyyttä, ja tämän tulisi mielestäni koskea koko Euroopan unionia. Lopulta korostaisin asiaa, joka on lähellä sydäntäni, nimittäin luovat yritykset, joita luovat nuoret ihmiset käynnistävät. Tätä varten tarvitaan ihan käytännön pohjaa sekä aivan varmasti myös tukea ja rahoitusta tein ehkä tarkistuksia tältä osin. Olen iloinen siitä, että täällä myös kulttuurivaliokunnan edustaja Misaira Sudruva on paikalla. Meidän täytyy tehdä mahdollisimman läheistä yhteistyötä näiden kahden valiokunnan välillä näissä asioissa, joten mukavaa, että hän on täällä. Kiitos oikein paljon. Thank, thank you very much. I now give the floor to Gue. Kiitoksia. Patrick ja seuraavana on äh, Guesta vuorossa. Merci madame la présidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kaikki, mitä voidaan tehdä nuorten työllisyyden edistämiseksi, pitää tehdä silloinkin, kun heitä pitää auttaa yrittäjiksi, kuten mietinnössä on todettu. Tässä on puhuttu sosiaalisista yrityksistä tai yrityksistä, joissa edistetään uutta teknologiaa tai yrityksistä, jotka ovat mukana ympäristömuutoksessa. Mutta kuitenkin meidän kannattaisi keskustella ja tehdä päätöksiä, jotta voimme turvata näitä yrityksiä, jotta ne saavat luottoa alhaisella korolla. Ja erityisesti luoda ympäristö, jossa ne pystyvät toimimaan. Koska jos toiminta ei käynnisty, niin silloin työpaikkoja ei synny. Ja toinen huomio. Toisin kuin mitä välillä uskotellaan, en usko, että tällainen hanke ratkaisisi tämän valtavan ongelman, joka meillä on, kun ajatellaan, että neljännes Euroopan nuorista on työttöminä. Eli meillä täytyy olla erinäisiä toimia mutta pääasiallisesti ei voida toimia tällä tavalla. Itse asiassa päinvastoin. Se, mitä nyt tällä hetkellä tapahtuu, kun katsotaan tällaisia toimia, nythän on tendenssi ensinnäkin vähentää julkisia palveluita, niitä suljetaan ja ajetaan alas. Ja sitten turvaudutaan tai tämä johtaa korkeaan työttömyyteen. Myöskin yritysten sisällä täytyy sitten kehittää yrittäjyyttä. Eli on samassa yrityksessä palkansaajia, joista tulee yrittäjiä, itsenäisiä ammatinharjoittajia, jotka sitten kilpailevat kollegoidensa kanssa. He tekevät samaa työtä, mutta he eivät enää ole palkansaajan asemassa. Eli sosiaaliset oikeudet jotka liittyvät työhön, esimerkiksi henkilöstön edustamisoikeus, usein heikkenee monissa maissa ja tämä koskee erityisesti Ranskaa. Meidän täytyy tehdä aloitteita, joiden avulla kaikki ne, jotka haluavat lähteä yrittäjiksi, heitä pitää auttaa, mutta ei pidä uskotella, että tällä tavalla pystytään ratkaisemaan työttömyysongelma, erityisesti nuorten osalta. Ja ehdottaisin, että samalla kun keskustellaan tällaisista kysymyksistä ja yrittäjyydestä, meidän pitäisi myöskin puhua palkansaajien statuksesta Euroopan unionissa Tällä tavalla voidaan ainakin taata oikeudet palkansaajille, ja heillähän on niitä yhä vähemmän tällä hetkellä. Kiitos. Uh, Kiitoksia. Ja seuraavana haluan antaa vihreiden edustajalle Kari Madille puheenvuoron. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia myös esittelijälle tehdystä työstä. Ensinnäkin täytyy lähteä liikkeelle seuraavasta. Voidaan todeta, että tänä päivänä yhä enemmän nuoria pyritään työntämään yrittäjyyteen. Olen nähnyt sen Ranskassa ja Saksassa. Mutta kun katsotaan sitten ensimmäisen vuoden lopputulosta, niin 70 prosenttia näistä nuorista joutuvat lopettamaan yrityksensä, koska se on mennyt konkurssiin. Eli se, että yritetään yrittäjiksi, vaikuttaa aluksi siltä, että päästään pois työttömyydestä, mutta se mitä tuolla taustalla tapahtuu on se, että joudutaan epävarmaan tilanteeseen. Siitä syystä täytyy kiinnittää huomattavasti huomiota näihin eri säännöksiin, joita otetaan käyttöön. Kun puhutaan nuorten yrittäjyydestä, niin täytyy myös pohtia uusia malleja, jotka ottavat huomioon innovoivia käytäntöjä. Nyt puhutaan yrityksistä tällä vuosisadalla. Kyseessä on digitalisointi, tämä ei ole mikään menneen ajan yritys. Meillä on kyseessä kiertotalous, kysymys on yhteistyön tekemisestä ja tänä päivänä olemme sellaisessa tilanteessa, jossa me jaamme nämä eri tulokset taloudessamme ja yhteistyö on se ensimmäinen arvo, joka nuorilla täytyy olla yrittäjyydessä. Eli kun hanke käynnistetään, kyseessä on joukkue, joka tuon hankkeen käynnistää, ei pelkästään yksi ihminen. Ja olen sitä mieltä, että tänä päivänä meidän tulisi pohtia sitä, että komissio ja jäsenvaltiot haluavat, että nuoret investoivat sosiaalisiin ja solidaarisiin yrityksiin, mutta meidän täytyy käynnistää todellinen dynamiikka, sillä yrityskysymyksissä meillä täytyy olla joku järki, kollektiivisuus, sillä taustalla on kysymys myös alueiden kehitys, joka hiukan puuttuu tästä teidän mietinnöstä. Myös se täytyisi ottaa huomioon sosiaalisessa yrittäjyydessä. Kysymys on siitä, että luodaan alueellisia työpaikkoja. Ja haluaisin ottaa mielelläni osuuskuntakysymyksen esille. Kollega Steinbuckkin puhui tästä täytyy puhua osuuskunnista, jotka ovat tehokkaita välineitä, jotta voidaan tämä erittäin tärkeä sosiaalinen yhteys saada aikaiseksi ja joka tuo vastuuta sekä kuluttajille että nuorille yrittäjinä, sillä tänä päivänä osuuskunnat valitettavasti joutuvat kovasti syrjityiksi tiettyjen kilpailusäännösten nojalla. Ja meidän täytyy huolehtia siitä, että näin ei ole aina tulevaisuudessa. Toisaalta kun puhutaan nuorten yrittäjyydestä, meidän täytyy puhua myös tasa-arvosta tasa-arvosta niiden kanssa, jotka valitsevat palkkatyön. Ja oikeuksien saamisen kohdalta koulutuksen mahdollistaminen. Kaikki näiden, kaikkien näiden täytyy olla samankaltaisia kaikkialla. Lisäksi täytyy olla liikkumisen vapaus. Sillä jos rohkaistaan nuoria liikkumaan, täytyy mahdollistaa myös se, että he voivat ryhtyä yrittäjäksi kaikkialla. Meidän täytyy ehdottomasti tätäkin yhteyttä vahvistaa ja lopettaisin todeten, että meidän tavoitteenamme pitää olla tarjota kaikki mahdolliset välineet nuorille ryhtyä yrittäjiksi, mutta yrittäjyys ihan yksinkertaisesti merkitsee sitä, että otetaan käyttöön uusi talous. Huomisen talous ei perustu pelkästään tuottoihin, vaan solidaarisuuteen. Se, mitä nimitetään yhteistyötaloudeksi, se on nyt itämässä ja nuoret, kun aloittavat hankkeet, eivät ole siellä pelkästään rahaa tekemässä, vaan saamassa jonkun merkityksen elämälleen. Eli me tarjoamme uusia visioita huomisen maailmasta, ja koska me haluamme, että huominen on vastuullisempi ja kestävämpi kuin tämä päivä, niin meidän täytyy jo rohkaista nuoria ihan alusta lähtien kehittämään sosiaalisia, yhteiskunnallisia ja ympäristöystävällisiä toimintatapoja. Se alkaa alusta koulutuksessa ja kouluissa. Tämän päivän kouluissa, kun puhutaan siitä, että on jo paljon sellaisia kouluja, jotka nyt jo kouluttavat tulevaisuuden yrittäjiä. Niissä kuitenkaan toimintatavat eivät ole samoja, eli meidän täytyy ottaa huomioon nämä ympäristö, yhteiskunnalliset, taloudelliset näkökohdat. Niistä täytyy opettaa jo kouluissa. Ja siitä syystä tarvitaan tässä suhteessa vahvennettua koulutusta. Kiitoksia. Puheenjohtaja, kiitos. Ja nyt seuraavana puheenvuoronsa EFTD. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää tästä lausunnosta. Martinan tavoin minäkin olen ollut yrittäjän vuosikausia ja olen palkannut paljon nuoria. Ja Viimeisen kymmenen vuoden aikana olen antanut apua nimenomaan PK-yrityksille, jotta ne pystyvät kehittymään. Yrityksissä tarvitaan taitoja, pehmeitä taitoja, pätevyyttä, jota meidän täytyy välittää nuorille, jotta he pystyvät selviämään ongelmista, kun he tekevät valinnan, joka on pohjana vauraudellemme, mutta siihen vaaditaan uhrauksia ja siihen liittyy riskejä. Ja kuten Delli sanoi, niin liian usein törmätään rajoituksiin, jotka ovat liian tiukkoja, ja sitten uudet yritykset kaatuvat jo ensimmäisten vuosien aikana. On totta, että nuoret ovat innovatiivisia ja hyvin usein he eivät halua ottaa näitä riskejä ja myöskin perinteisiä työpaikkoja uupuu ja liian usein nuoret sitten joutuvat käynnistämään näitä startup-yrityksiä, vaikka heillä ei ole siihen valmiuksia. Kaikki eivät ole siis valmistautuneita tähän. Ja tässä on riskinä todellakin suuri sosiaalinen ongelma. Usein käytetään vanhempien säästöjä, jotta voidaan ratkaista sitten erityyppisiä ongelmia. Eli meidän täytyy ehdottomasti tukea heitä, eikä pelkästään koulutuksen avulla. Mielestäni meillä pitäisi olla tuki- ja valvontajärjestelmä, jotta päästään välituloksiin. Meidän täytyy auttaa näitä startup-yrityksiä, jotta ne menestyvät, ja meidän täytyy kannustaa näitä yrityksiä ja korjata pieniä epätasapainoja. Ja nyt yrityksessä tarvitaan kaupallisia teknisiä kykyjä, rahoitukseen liittyviä taitoja, ja liian usein nuorilla on vain yksi näistä taidoista. Eli heitä on pystyttävä tukemaan vaiheittain siinä vaiheessa, kun yritys käynnistetään. Eli ei pidä ainoastaan puhua teoreettisesta tai teknisestä kulttuurista tai yrityskulttuurista, vaan meidän täytyy myöskin miettiä todellista ja kunnollista koulutusta ja valmistautumista tällaiseen työhön. Eli meidän täytyy puhua koulutuksen lisäksi myöskin kannustimista ja sitten rakenteellisista toimista, joilla nuoria voidaan tukea. Olen samaa mieltä valmistelijan kanssa siitä, kun hän puhuu näistä stipendeistä ja kannustimista, jotta voidaan luoda uusia yrityksiä, mutta muistuttaisin, että meidän täytyy myöskin katsoa sitä, mikä on tausta joissain jäsenvaltiossa, jossa nuori haluaa lähteä yrittäjäksi. Eli millaisia esteitä nuori saattaa kohdata. Siellä on byrokratiaa, verotukseen liittyviä ongelmia, työvoimakustannukset. Ne ovat erilaisia eri jäsenvaltioissa, mutta nämä ovat kuitenkin tärkeitä tekijöitä, jotka liittyvät yrittäjien menestymiseen. Olen monen kertaan todennut, että PK-yritykset ovat Euroopan talouden moottori – ja on helppo ymmärtää, että nuoret yrittäjät ovat siis avain myöskin meidän tulevaan menestyksemme Euroopassa, ja meidän, me emme ole riittävästi investoineet tähän tulevaisuuteen. Kiitos. Kiitos. Thank you, thank you very much. Uh, I've... Kiitoksia. Edustaja Sander ja McIntyre vielä Uva Shoidrova. <laughs> Sorry for this. Ja edustaja Shoidrovakin. Onko muita puheenvuoropyyntöjä ennen kuin puheenluettelo suljetaan, ei, niin mennään suoraan edustaja Sanderin pariin. Olkaa hyvä. Merci, madame la Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minäkin omalla vuorollani haluaisin kiittää esittelijää erinomaisesta työstä jos halutaan kiinnittää huomioon yrityksiin, niin kuten kollegat ovat todenneet, meidän tulee kiinnittää myös huomioon nuoriin, jopa ihan lapsiin. Yritysvierailut, erilaiset muut koulutukset ovat tärkeitä kouluelämässä. Se tarjoaa globaalin katsauksen yrittäjäelämään, sillä hyvin usein näiden tällaisten koulutustuokeuden ajan nuoret voivat saada paremman käsityksen yrityksestä, jossa saavat vierailla. Ja näin he voivat myös arvioida sitä, millaista on olla yrittäjä ylipäätään. Toiseksi haluaisin painottaa eri yhdistysten roolia jäsenvaltioissa, varsinkin yhden joka on nuorten kauppakamari, on myös muita. Nämä ovat kyseessä eh, olevia nuorten yrittäjien järjestöjä, jotka mahdollistavat sen, että nuoret voivat vapaaehtoistyön avulla kehittää hankkeita omille alueilleen, jotka mahdollistavat ennen kaikkea myös eh, sen, että voidaan viedä hankkeita eteenpäin ikään kuin he olisivat yritysjohtajia, mikä mahdollistaa sitten taas näiden taitojen kehittämisen. Lisäksi haluaisin myös painottaa sitä, miten tärkeää on tällainen nuorten yrittäjien esimerkki, jotka ovat mukana kouluttamassa, jotka voisivat näyttää esimerkillä, miten asiat hoituvat. Täällä puhuttiin juuri äsken nuorista yrityksistä, jotka ovat joutuneet konkurssiin nyt kun nuorten yrittäjien mukana on myös tällainen vanhempi yrittäjä, joka valvoo tilannetta, niin silloin voitaisiin myös vähentää konkurssiriskiä huomattavasti. Ja lopuksi haluaisin myös vedota siihen, miten tärkeää on eri prosessien yksinkertaistaminen, byrokratian vähentäminen, hallinnollisen taakan vähentäminen, joka saattaisi muuten loitontaa nuoria yrittäjä elämästä. Meidän tulisi vielä eteenpäin kaikkea, mikä toimii digitaalisesti, sillä se puhuttelee kaikkein niiden nuoria. Kiitoksia. Thank you very much, and I now give the floor to Madam McIntyre. Kiitoksia. Seuraavaksi Rova McIntyre. Olkaa hyvä. Kiitos. Haluaisin kiittää Janaa ja onnitella Janaa erinomaisesta mietinnöstä. Hän on tehnyt oikein hyvää työtä tässä. Kiinnostavaa, miten paljon tukea tämä mietintöluonnos saa salin eri puolilta. Onpa mukavaa, että valiokuntana näin yhtenä rintamana tuemme eh, ideoita. Ja tässä ja Martinan mietinnössähän on eh, vahva yhteys. Eh, kouluajan koulutus on äärimmäisen tärkeää tukemaan jo yrittäjyyttä sitten myöhemmin. Ja tietenkin myös tämä rahapuoli olisi nuorten äärimmäisen tärkeää ymmärtää, miten jotain taseita luetaan. Ja samoin heidän olisi tärkeää oppia johtajuutta, miten johtaa yritystä tärkeää oppia todella yrittäjyyttä ja ymmärrystä siitä, miten yritykset ja yrittäjyys toimivat. Me tekisimme kyllä kaikille Euroopan nuorille suuren palveluksen, jos toimisimme näin. Samoin äh, voimme vaihtaa parhaita käytäntöjä eri jäsenvaltioiden välillä. Yksi esimerkki yhdistyneestä kuningaskunnasta on äh, tällainen nuorten yrittäjien järjestelmä, jossa äh, nuoret koulussa, kyseessä eivät enää ole lapset, vaan nuoret 6-17-vuotiaat. Pieni ryhmä koulun katon alla tai puitteissa perustaa yrityksen, heidän on yrityksensä rekisteröitävä ja huolehdittava sen toiminnasta ja sitten heillä on mentoreita, tällaisia tukijoita äm, alueeltaan ja jokaisella koululla on tällainen nuorten yrittäjien yritys. Yleensä he myyvät jotakin tuotetta tai palvelua. Ja sitten vuoden lopussa mm, on tällainen suuri tapahtuma, kilpailu ja joku näistä yrityksistä saa palkinnon. Mutta tämä todella osoittaa, miten menestyksekästä, palkitsevaa, mielenkiintoista ja nautinnollista yrittäminen voi olla, yrityksen perustaminen. Ja nyt kun tämänpäiväistä keskustelua on kuunnellut, niin vaikuttaa siltä, että moni meistä on perustanut nuorena yrityksen. Minä 7-18-vuotiaana perustin ensimmäisen yritykseni, se kaatui, mutta sitten seuraava yritys, jonka perustin pari vuotta myöhemmin, on toiminnassa edelleen tänä päivänä. Joten ei epäonnistuminen ole mikään häpeän asia. Monet pienet yritykset ensimmäiset yritykset ähm, kaatuvat, mutta samalla monet nykyajan menestyksekkäimmistä yrittäjistä epäonnistuivat ennen menestystä. Ja aivan varmasti voidaan osoittaa monia äärimmäisen menestyksekkäitä yrittäjiä, jotka aloittivat hyvin hyvin pienesti, hyvin nuorena. Ja Eh, jos nyt ajatellaan tässä vaikkapa eh, sosialisteja, eh, Alan Sugar, Lordi Sugar, käynnisti ensimmäisen yrityksensä mm, markkinoilla myyjänä. Hän on äärimmäisen menestyksekäs nykyään ja auttaa nyt samalla sitten nuoria perustamaan yrityksiä ja menestymään. Joten yrityksen perustaminen on kyllä hyvin jännittävää ja vain mielikuvitus on rajana ja varmasti nuoret voivat tästä innostua. Nuorilla on ihania uusia ajatuksia ja me yhteiskuntana voimme hyötyä näistä uusista ideoista, aidoista innovaatioista. Joten olen äärimmäisen innostunut siitä, että olemme saaneet tämän mietinnön käsittelyyn. Tänään haluan todella kiittää Janaa hänen työstään tähän mennessä ja odotan todella jatkotoimia. Kiitos Rova McIntyre. Nyt puheenvuoron saa... Öö, kulttuurivaliokunnan äh, esittelijä Rova Soirova. Olkaa hyvä. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, jotka tässä ensimmäisessä keskustelussa ovat käyttäneet puheenvuoron. Tämä on minulle erittäin mielenkiintoista. Ja teidän lähestymistapanne on pikemminkin se, että teillä on kokemusta yrittäjyydestä – Eli tämä lähestymistapa pohjautuu pikemminkin työmarkkinoihin ja millä tavalla voidaan parantaa työmarkkinoita. No nyt sitten puhuisin tästä mietinnöstä. Olen kulttuurivaliokunnan edustaja ja sen nimi on nuorisoyrittäjyyden edistäminen ja sitten vaihdan tsekiksi. Eli millä tavalla tämä mietintö on syntynyt? No uskon, että Chinenskan mietintö ja hänen huomionsa varmasti rikastuttavat tätä työtä. Minä haluaisin keskittyä siihen, mikä tähän mennessä on ollut komission lähestymistapa ja neuvoston lähestymistapa tähän ongelmaan, ja meidän täytyy katsoa, miten voimme hyödyntää kaikkia toimia, joita on toteutettu ja joilla puututaan tähän aiheeseen. Meidän täytyy katsoa, mitä tähän mennessä on tehty, jotta saamme kokonaiskuvan tilanteesta. Se on ensimmäinen vaihe. Ja sitten mietinnössä katsotaan, millaista kapasiteettia on, jotta voidaan helpottaa yrittäjyyttä. Ja vastaan siihen, mitä Deli sanoi vihreistä. Hänhän puhui siitä, että yrittäjämaailmassa on järjestöjä, jotka tekevät yhteistyötä ja keskittyvät uusiin teknologioihin. Ja meidän täytyy nyt määritellä, mitä tarkoittaa tämä yrittäjähenki koska tämä käsite usein viittaa siihen, että jos jotain koulutetaan yrittäjähenkeen, niin silloin täytyy auttaa näitä henkilöitä käytännössä ja toteuttamaan hankkeita, jotta ne onnistuisivat, mutta ei se tarkoita, että ihminen toimisi yksin. Henkilön on pystyttävä tekemään yhteistyötä muiden kanssa. Ja henkilöllä on myöskin oltava solidaarisuutta ja empatiaa. Sekin on tärkeää. Ei voi olla täysin riippumaton muista henkilöistä. Ei se ole hyvää yrittäjyyttä. Monet yrittäjät ovat, äh, monet puhuivat siitä, että yrittäjät voivat epäonnistua, mutta nuoria pitää kouluttaa sitkeyteen, eikä pidä luovuttaa heti ensimmäisten ongelmien edessä. Täytyy ottaa riskejä ja sehän on tärkeä yrittäjä maailmassa. Valio, kulttuurivaliokunnassa on puhuttu näistä taidoista ja siellä on myöskin puhuttu kaikista koulutuksen tasoista peruskoulusta korkeakouluun. Ja mietinnössä on todettu, että meidän täytyy tehdä tiettyjä muutoksia korkeakoulutukseen ja meidän täytyy katsoa, millaisia toimia komission täytyy toteuttaa, mitä tulee koordinointiin, metodologiaan, rahoitustukeen jäsenvaltioille. Ja meidän on myöskin mietittävä hyviä käytänteitä. Meidän on luotava verkosto. Kaikki tämä liittyy hyvään seurantaan, kun katsotaan jäsenvaltioiden tilannetta. Ja meidän on muistettava, että tähän mennessä meillä ei ole ollut mahdollisuutta systemaattisesti toimia yhdessä näissä asioissa. Esimerkiksi tämä Junior Achievement, tämähän on tunnettu järjestelmä, ja tätähän on harjoitettu jo käytännössä – vuosisadan ajan. Joissain jäsenvaltioissa tätä toteutetaan kouluissa. Ja nämä ovat hyviä esimerkkejä, mutta joskus emme riittävästi tunne näitä asioita. Euroopan unionilla on mahdollisuus nyt komission ja näiden hankkeiden kautta tukea myönteisellä tavalla näitä toimia, jotta koulutusjärjestelmissä olisi enemmän kapasiteettia siihen, että ne, jotka valmistuvat, että heillä on riittävät taidot, jotta he pystyvät ryhtymään yrittäjiksi. Tämä on osa tätä toimintaympäristöä, ja meidän on myöskin luotava hyvä ilmapiiri yrittäjille. Ja meidän täytyy miettiä, mitä voidaan tehdä siis koulutusjärjestelmässä, kyllä, mutta voimme tehdä muuta myöskin muilla tasoilla. Olen iloinen siitä, että tässä valiokunnassa on keskitytty työmarkkinoihin ja olosuhteisiin, jotka liittyvät yrittäjyyteen, koska se on äärimmäisen tärkeää. Meidän pitää luoda suotuisat olosuhteet, jotta henkilöt voivat todella lähteä yrittäjiksi ja menestyä. Eli kiitoksia näistä huomioista. Olen pannut ne merkille ja niistä on varmasti hyötyä sitten, jotta saadaan aikaan hyvä mietintö. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Ennen kuin puheenvuoro palaa esittelijälle, kysyisin vielä, onko komissiolla mielipiteitä, joista se haluaisi meille kertoa. Olkaa hyvä, komissio. Thank you. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Voin vain onnitella valiokuntaa niin tästä lausuntoluonnoksesta kuin keskustelustakin todella todella olennaisia ja erittäin nämä mm, hyviä puheenvuoroja kuultiin tältä alalta. Kiitoksia ja nyt me sitten kiirehdimmekin jälleen äh, valmistelijamme äh, puoleen. Meillä on tässä jo vähän aikataulupainetta. Kiitoksia puheenjohtaja ihan lyhyesti. Tässä aikaa tosiaan meni hieman enemmän kuin oli suunniteltu. Haluan lämpimästi kiittää kaikkia, jotka osallistuivat tähän keskusteluun vastaan kysymyksiin, joita minulle esitettiin myöhemmin sitten henkilökohtaisissa tapaamisissa, joissa keskustelu tietenkin jatkuu. Minäkin katson, että tällaista äh, valmentamista tulisi tarjota entistä paremmin yrityksen ensi kuukausina ja vuosina kunnon valmennus ja käytännön neuvot aivan varmasti voisivat auttaa hyvin pitkälti eteenpäin. Ja luonnollisesti myös tämä toisen mahdollisuuden, toisen tilaisuuden tarjoaminen on äärimmäisen tärkeää. Samoin sitten byrokratiaa tulee kyllä purkaa. Monet nuoret yrittäjät taistelevat byrokratiaa viidakossa, joten täytyy rohkaista jäsenvaltioita olemaan rohkeita ja vähentämään byrokratiaa jotta nuorten yrittäjyydelle ei rakenneta lisäesteitä, vaan päinvastoin kannustimia, kannustimia yrittäjyyteen. Ja todella odotan jatkokeskustelua ja yhteistyötä. Kiitos oikein paljon. Kiitos teille. Kiitos kaikille tästä erittäin mielenkiintoisesta ja hyvästä tärkeästä keskustelusta. Nyt haluaisin muistuttaa teitä kaikkia siitä, että määräaika tarkistusten jättämiselle on 6. toukokuuta kello 12. Ja nyt siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan, joka on kohta 9. Ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminta ja valvonta. Tämä on nyt keskustelu, jossa on tarkoitus valmisteluluonnokseen tehtyä kahdeksaa kymmentä neljää lisätarkistusta tarkastella. Neuvosto 10. joulukuuta päätti tässä yhteisestä kannastaan. Ja kun nyt olemme hiukan tässä myöhässä aikataulusta, niin ehdotan, että Esittelijä saa nyt puheenvuoron. Jerome, ole hyvä. Uh, grateful for the strong support I Kiitoksia. Maaliskuussa kävimme jo keskustelua tästä lähestymistavasta. Ja perus, perusperiaatteena oli se, että nämä ammatilliset lisäeläkkeet, käytän termiä IOF tästä eteenpäin, nämä ovat eläkelaitoksia, joilla on lähellä sosiaalinen tarkoitus – ja ne liittyvät näihin ammatillisiin lisäeläkkeisiin. Niillä on tärkeä sosiaalinen tehtävä ja tässä on tämä kolmio työntekijät, työnantajat ja IOF. Se on tämä perusperiaate tässä direktiivissä ja olen iloinen siitä, että monet direktiivit ovat tehneet tarkistuksia tämän korostamiseksi. Uskon, että useampien jäsenvaltioiden pitäisi miettiä tällaisia toisen pilarin eläkejärjestelmiä, ensimmäisen pilarin eläkejärjestelmät ovat nyt paineiden alla, koska on ollut talous- ja rahoituskriisi ja monissa maissa eläkkeitä on jouduttu leikkaamaan. Ja sitten kun ajatellaan tulevaisuutta ja demografista kehitystä Euroopassa, on yhä haastavampaa rahoittaa ensimmäisen pilarin eläkkeitä, ja tämä on sitten taakka tulevaisuudessa monien jäsenvaltioiden budjeteille. Yksi esimerkki 2008 oli neljä ihmistä työssä, jokaista eläkeläistä kohti ja 2062 ihmistä maksaa yhden eläkkeen. Eli se on aika mielenkiintoinen haaste. Eli meidän täytyy todella miettiä eläkkeiden tulevaisuutta Euroopassa ja nyt on oikea aika toimia. No, haluan korostaa kuitenkin, että ammatilliset lisäeläkkeet pitäisi kehittää ilman, että kyseenalaistetaan eläkejärjestelmän merkitystä, kun ajatellaan kestäviä ja tehokkaita sosiaaliturvatoimia. Niiden pitää taata kunnollinen elintaso kaikissa elämänvaiheissa ja tällä tavalla meidän pitää vahvistaa eurooppalaista sosiaalimallia ja sehän on selkeästi mainittu direktiivissä ja tuen sitä täysimittaisesti. Ja olen hiukan yllättynyt joistain tarkistuksista, joita on esitetty, joissa puhutaan siitä, että kaikkien olisi parempi, jos rajoittuisimme vain valtion eläkkeisiin ja että ammatilliset lisäeläkkeet hyödyttävät vain niitä, jotka hallinnoivat näitä instituutioita. No, minä en ole samaa mieltä. Kaikkien tavoitteena on varmistaa se, että ihmiset saavat kunnollista eläkettä. Ja on täysin selvää, että tarvitaan sekä ensimmäisen että toisen pilarin eläkkeitä, jotta tähän päästään. 84 tarkistusta on siis tullut, millä on omiakin ehdotuksia. 165 ehdotusta on kaiken kaikkiaan työstettävänä. Monet niistä ovat hyviä ja ne parantavat alkuperäistä tekstiä, mutta siellä on muutamia asioita, joita haluaisin vielä keskus, joista halusin keskustella kollegoiden kanssa. Joissain ei haluta näiden laitosten investoida yrityksiin, jotka eivät toimi säännöllä markkinoilla. Meidän täytyy olla varovaisia, koska en ole varma, onko tämä asia, josta meidän tulisi päättää Euroopan tasolla ilman, että katsotaan eri maiden erityisiä tilanteita ja puitteita. Mutta myöskin meidän täytyy muistaa tämä lopullinen tavoite ja meidän täytyy miettiä, mitä nämä päätökset tarkoittaisivat edunsaajille ja millaisia eläkkeitä nämä ihmiset sitten viime kädessä saavat. Ensimmäisessä keskustelussa sanoin, että direktiivi on keskittynyt oikeisiin asioihin ja siinä ei tuoda lisätaakkaa. Ja tällä tavalla meidän pitää rohkaista jäsenvaltioita luomaan eläkejärjestelmiä, joihin ihmiset luottavat. Eli toivottavasti tässä valiokunnassa voimme varmistaa, että tällainen turha taakka vältetään – ja on myöskin muutamia tarkistuksia, joita haluaisin tarkastella kollegoiden kanssa, ja meillä on vielä paljon aikaa siihen. Ja lopuksi on tärkeää, että löydämme oikean tasapainon. Ensinnäkin meillä pitää olla korkeat eurooppalaiset standardit, mitä tulee hallinnointiin, valvontaan, tiedotukseen ja avoimuuteen, ja samalla meidän täytyy täysimittaisesti ottaa huomioon joustavuus jäsenvaltioissa, jotta siellä voidaan menestyksekkäästi soveltaa näitä standardeja niin, että ne sopivat kansalliseen tilanteeseen. Me puhumme kollegoiden kanssa vielä Strasbourgissa varmaankin ja valmistelemme siellä kompromisseja näistä tarkistuksista ja haluan kiittää kollegoita heidän panoksestaan ja odottelen sitten yhteistyötä tulevina viikkoina. Kiitos. Uh, Kiitos oikein paljon. Nyt uh, kuulemmekin sitten varjoesittelijöiden puheenvuoroja. Ensimmäinen heistä on herra uh, Joakim Suster SD-ryhmästä. Olkaa hyvä. Kiitos. Nämä monet lukuisat tarkistukset mielestäni kuitenkin heijastelevat hyvin pitkälti tätä konsensusta, joka tietenkin johtuu herra Lennartin erittäin hyvästä pohjatyöstä. Ihan niin kuin hänkin tuossa totesi tämän yhteistyön kautta, varmaan voimme vielä saada joitain parannuksia tähän jo sinänsä oikein hyvään ehdotukseen. Omalta osaltani haluaisin nyt nostaa esiin yhden asian, pikemminkin ehkä komission suuntaan. Komissiolle haluaisin tehdä sen selväksi, että nämä elä, lisäeläkkeet eivät ole rahoituspalvelu, vaan kyseessä on kuitenkin sosiaalinen ulottuvuus ja tämä johtaa siihen, miten niitä mielestäni myös tulee säännellä. Kyse ei voi olla täysin kattavasta harmonisoinnista, koska kyse on sosiaalisesta palvelusta, niin Euroopan unionin sääntely törmää tietenkin tässä omiin rajoihinsa. Tämä on mielestäni erittäin tärkeä peruslinja. Mehän olemme hyvin pitkälti täällä samoilla linjoilla, mutta nostan nyt ehkä vielä kolme asiaa esiin Kyse on siis lisäeläkkeestä ja tästä syystä sen täytyy jäädä osittain tai mm, ainakin osaltaan jäsenvaltioiden harkinnan varaiseksi. Ei tämä tarkoita täyttä vapautta kuitenkaan, kyllähän tässä vähimmäistandardeja tietenkin tarvitaan ja tästä esittelijän kanssa olemme yhtä mieltä, että mitä liiallista byrokratiaa tai liiallisia vaatimuksia missään nimessä ei tule luoda, vaan tämä tulee pitää mahdollisimman kevyenä. Lenait aivan oikein totesi, että mehän tässä nyt sitten vielä tulemme viilaamaan näitä sääntöjä ja määräyksiä näiden sijoitusten suhteen, minkälaisia sijoituksia tässä voidaan toteuttaa. Komission sanamuotohan on sellainen, että tähän voidaan myös sääntelemättömiä sijoitustuotteita käyttää. Ja tämä on meille nyt vielä hiukan avoin kysymys, kun ajatellaan tätä valvontaa ylipäätään sen toteutumista niin lähtömaassa kuin sitten tässä toisessakin jäsenvaltiossa, joten meidän täytyy tietenkin kyllä vielä katsoa tätä valvonnan toteutumista. Se on meillä äärimmäisen tärkeä asia. Ja se, mitä alussa totesin, hyvin pitkälti tarkistukset jo viittaavatkin tähän tulevaan konsensukseen ja mukava, että yhteistyömme voi tältä pohjalta jatkua. Kiitos. Kiitos teille. Nyt puheenvuoron saa Anne Köke ECRstä. Hyvät kollegat, arvoisa kollega Lennart. Olen jo sanonut tässä, että pohja on hyvä. Siellä on ihan oikein puhuttu tästä ammatillisesta lisäeläkkeestä. Se on aivan välttämätön toisessa pilarissa, jotta meillä olisi kestävä eläkejärjestelmä. Minä ja monet ECR-kollegat olemme tehneet tarkistuksia, erityisesti teknisiä. Ja kyse on siitä, kuten jo mainittiin, että meidän täytyy välttää lisäbyrokratiaa ja meidän täytyy helpottaa edunsaajien tiedonsaantia ja meidän täytyy yhdenmukaisesti kunnioittaa jäsenvaltioiden järjestelmiä. Kaksi asiaa, jotka olen ottanut esille. Ensinnäkin perheystävälliset säännöt, mitä tulee ammatillisen lisäeläkkeisiin, ja meidän täytyy ottaa huomioon myöskin lasten kasvatusaika. Tämä koskee äitejä, mutta myöskin isiä, jotka ovat olleet vanhempainvapaalla isyys- tai äitiyslomalla. Ja tämä pitäisi, tämän ei pitäisi olla haitta eläkeen suhteen. Nämä vanhempainvapaat eivät ole mitään lomaa. Lapsettomat voivat sanoa, että 70 prosenttia eläkkeistä menee toisten lasten elämän rahoittamiseen. Ja sitten valtiolliset eläkejärjestelmät vastaavat kahden sukupolven järjestelmää, eli lasten kasvattaminen on pelkästään vanhempien vastuulla ja kasvatus on modernia orjuutta. Eli tässä lisäeläkkeillä voisi olla rooli suhteessa valtion eläkkeisiin ja meidän täytyy ottaa huomioon nämä lasten kasvatusajat. Ja toiseksi sitten ajatus eurooppalaisesta eläkejärjestelmästä. No kyse on ennen kaikkea siitä, että eläkkeiden valkoisessa kirjassa komissio teki ehdotuksen sertifiointijärjestelmästä, joka koskee vanhuusiän hoitokysymyksiä ja sitten pitäisi vähentää byrokratiaa myöskin toisesta pilarista. Tällainen sertifikaatti ei tuo mitään, jos kuluttajille tästä kerrota Eli meillä pitää olla selkeät säännöt eikä monimutkaista järjestelmää. Ja kun eläkkeitä maksetaan, niin ne pitää pystyä myöskin rahoittamaan. Ja sisämarkkinoilla meidän täytyy muistaa tämä eurooppalainen ulottuvuus. Odotan sitten hyvää yhteistyötä ja yhteisiä, jotta voimme edistää ammatillisten lisäeläkkeiden toteutumista. Kiitos. Kiitoksia ja annan seuraavaksi puheenvuoron Aldelle. Martina, ole hyvä. Kiitoksia. Puhun Marian Harkinin nimissä ja luen siis näin vain hänen kommenttinsa tästä mietinnöstä. Ensinnäkin haluan kiittää esittelijää tästä erittäin kattavasta työstä tämän mietinnön parissa. Minä hyväksyn monet hänen yleisnäkemyksistään ja hyväksyn hänen näkemyksensä myös delegoidusta säännöksistä – ja uskon, että niistä on hyötyä tässä suhteessa. Lisäksi tuen sitä, että eläkerahastojen käyttäjien tulisi taata minimitaso, mutta ja hyvä hallinto on tärkeää. Se sisältää myös riskianalysoinnin, sisäisen tarkastuksen ja valvonnan. Haluaisin esittää kaksi kommenttia tässä suhteessa. Tämän kaltaisten sitoumusten tulisi olla järjestelmien suuruusluokan mukaista. Ja toiseksi, ja tässä olen eri mieltä esittelijän kanssa tarkistuksissa 14, 16 ja 26, on otettu paljon eh, yksityiskohtia pois erityisvaatimuksista. Esimerkiksi tarkistus 14 on poistettu kaikki ne kohdat, jotka liittyvät riskiarviointiin. Vaikka uskon, että komission ehdotus on liian määrävä, niin minun mielestäni kuitenkin toisaalta se, että kaikki nämä vaatimukset poistetaan, menee liian pitkälle, että ehkä tarvitsemme paremman tasapainon Tämä koskee, sama myös, sama koskee myös kohtaa 16 ja direktiivin täytäntöönpanoa ja soveltamista. Tarkistuksessa 26 saatamme tarvita parempaa yhteistyötä kuin tässä suhteessa sisäisessä valvontajärjestelmässä. Uskoakseni tämä yhden tason lähestymistapa ei ole asianmukainen, kun otetaan huomioon erityyppiset järjestelyt ja eri tarpeet tuen sitä, että tarvitsemme perusvaatimuksista sopimuksen. Meidän tulee myös mahdollistaa se, että jäsenvaltiot voivat vastata jäsentensä vaatimuksiin. Minun mielestäni myös tällainen suhteellinen valvonta on hyvä ajatus. Muissa tarkistuksissa hyväksyn tarkistuksen 7, joka koskee eläkeoikeusten suojaus, Äh, tilapäisesti lähetettyjen työntekijöiden oikeuksia. Tarkistus 22 työntekijöiden oikeuksia siinä tapauksessa, että osa tai kaikki eläkejärjestelystä siirretään. Ja tarkistus 41, joka mahdollistaa tietyn joustavuuden. Kuten totesin, tuen yleisesti sitä, mitä esittelijä tässä suhteessa ehdottaa. Tuen monia, myös, monia tarkistuksia, jotka liittyvät eläkkeiden kestävyyteen. Lopullinen kommentti on se, että en ole varma, että olemmeko kyenneet pysymään tässä suhteessa toimialallamme, mutta tässä suhteessa myös esittelijän näkemystä. Jään odottamaan tätä mielenkiintoista yhteistyötä. Tämä siis Marian Harkinin suulla. Kiitos oikein paljon. Nyt puheenvuoron saa Guen Rova Gonzales. Olkaa hyvä. Kiitos. Aivan ensin haluan kiittää esittelijää hänen työstään, valmistelija hänen työstään. Nyt kuitenkin halusin äh, vielä korostaa tätä poliittista ulottuvuutta, eläkkeet äh, ja toisen pilarin eläkkeiden äh, vahvistaminen ovat yhteiskunnallinen vaara mielestämme. Tässähän valmistelija totesi, että Tällä hetkellä ensimmäisen pilarin eläkkeisiin kohdistuu kovaa painetta, mutta tämä johtuu ennen kaikkea kahdesta asiasta. Ensinnäkin eh, siitä, että rahoituslaitokset ovat luoneet kriisin ja toiseksi siitä, miten poliittisesti tätä kriisiä on hallinnoitu. Näin ollen tämä paine, jonka eh, rahoituslaitokset ovat eh, luoneet julkisia palveluja kohtaan ja näin ollen myös eläkkeitä kohtaan, niin äh, näiltä osin katsomme, että se paine, joka nyt kohdistuu eläkejärjestelmiimme, <laughs> tulisi miettiä pikemminkin tämän äh, paineen syitä äh, kuin pyrkiä löytämään sitten uusia tapoja eläkkeiden hoitamiseen. Esimerkiksi meillä Espanjassa, mitä tulee kiinnelainoihin, niin joka päivä yli 200 perhettä menettää kotinsa ja joutuu kaduille. Ja nyt me sitten annamme näiden samojen tahojen äh, käsiin myös nämä ammatilliset lisäeläkkeet hoidettaviksi. Ja kun ajatellaan Euroopan teollisuuden kilpailukykyä, meillähän on hyvin äh, korkea vaatimustaso myös äh, Äh, eläkkeiden ja näiden ammatillisten lisäeläkkeiden äh, valvonnan suhteen, mutta me haluaisimme todeta, että meidän mielestämme, niin kuin tässä kyllä valmistelijakin totesi, on äärimmäisen tärkeää vahvistaa näitä julkisia eläkejärjestelmiä. Esimerkiksi Espanjasta meillä on tietoa äh, kahdesta, yli 220 eläkkeestä, eläkejärjestelmästä 18 vuodelta. Vain 10 prosenttia näistä järjestelmistä on ollut tappiollisia. Ja kun sitten ajatellaan niin julkisten eläkkeiden reservejä, nehän ovat kaikkein suurimpia esimerkiksi Espanjan valtionvelan ostajia, eli ne ovat kyllä todellinen ratkaisu, eivätkä niinkään ongelma. Samalla kun tätä toisen pilarin vahvistamista pohdistetaan, niin pelkäämme, että tässä julkisista eläkejärjestelmistä tulee liian heikkoja, vaikka nyt puhutaankin siitä, että tarvitaan välttämättä täydennystä, jotta ihmiset ylipäätään voivat saada kunnollisen eläkkeen. Katsomme kuitenkin, että tämän toisen pilarin tulee olla vain täydentävä ja, ja avuksi. Eli me vaadimme, että julkisten eläkkeiden ja eläkejärjestelmien on taattava myös iäkkäille ihmisille tai mm, ihmisille, jotka muusta syystä eläkkeelle siirtyvät työmarkkinoilta sellaiset eläkkeet, että ihmiset pystyvät näillä eläkkeillä pärjäämään. Ja siksipä katsomme, että tämän ensimmäisen pilarin järjestelmän on oltava senkin kantokykyinen. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Nyt sitten vihreät. Jean Lambert vihreistä. Olisiko täällä joku muu vihreistä, joka haluaa käyttää puheenvuoron hänen puolestaan? Ei ole, ei vaikuta olevan. Siinä tapauksessa muita puheenvuoropyyntöjä. Ensimmäisenä rouva McIntyre. Onko muuten muita jäseniä, jotka haluavat käyttää puheenvuoron Simon vielä ja sitten puhujalista suljetaan. Ja nyt puheenvuoron saa rouva McIntyre. Olkaa hyvä. Uh, thank you. Kiitoksia. Haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijä kovasti tehdystä työstä ja siitä, mitä hän on tänään todennut kun hän on ottanut esille nämä tarkistukset. Tässä kohdin tuen kovasti toisen pilarin eläkkeitä ja kolmannenkin. Mutta tämän mietinnön merkitys on kaikille jäsenvaltioille hieman erilainen. Eli yhdistyneelle kuningaskunnalle on tiettyjä tärkeitä asioita, joka korostuu selkeästi myös eri osapuolten tuessa. Tarkistukseni 132 ja Sean Simonin tarkistus 133 ovat kovin samankaltaisia. Eli käsittääkseni me kaikki tuemme tätä. Ja tuen myös mielelläni Seanin tarkistusta 108, mikä vahvistaa sosiaal- työmarkkinaosapuolten välistä suhdetta. Se on erityisen tärkeää meidän yhdistyneessä kuningaskunnassa. Me olemme, olemme pyrkineet näissä tarkistuksissa niin myös vähentämään kustannuksia, koska sehän aina siirtyy sitten näille mahdollisille edunsaajille. Eli 155 tarkistuksessa niin puhun esimerkiksi vain silloin, kun vastaavaa suojaa ei ole jo olemassa. Emme siis halua tässä mitään päällekkäisyyksiä. Emmekä halua vaatia tiettyä suojaa, jos se on jo olemassa. Meillä ei tarvitse olla mitään identtistä sanamuotoa kautta linjan käytössä. Ja tässä tapauksessa tämä vaikutusanalyysi ehdottaa, että kyseessä olisi pari-kolme euroa per jäsen lisäkustannuksia. Ja Yhdistön kuningaskunnan hallitus pyrkii vähentämään eläkekustannuksia ja ottamaan tämän 0,75 prosentin katon käyttöön. Siitä syystä on tärkeää, että ei tänne laiteta mitään lisätaakkaa, joka lisää myös kustannuksia samanaikaisesti. Jotta tähän ei kulu liikaa aikaa, niin Vastustan kovasti tarkistusta 30, jossa rajoitetaan valtioomisteisten välineiden käyttöä. Se on askel taaksepäin ja käsittääkseni se estäisi itse asiassa eläkejärjestelyiden investoinnin, raho, investoinnin rahastoihin, jotka taas kohdistavat rahoituksensa infrastruktuureihin pitäisi rohkaista nimenomaan pitkän aikavälin investointeja tässä suhteessa ja vahvistaa taloutta. Tätä siis vastustaisin voimakkaasti. Ja tämä toinen, josta olen kovin huolissani, niin nämä ammattipätevyyskysymykset. Se merkitsisi sitä, että työmarkkinaosapuolet jäisivät pitkälti ulkopuolelle, koska emme voi määrätä näistä ammattipätevyyksistä, jotka jättäisivät ulkopuolelleen useita ihmisiä, jotka meidän mielestämme pitäisi tähän sisällyttää. Ja tässä Sean ja minä olemme esittäneet samankaltaisen tarkistuksen. Ja tämä lopun, ja tämä on Seanin Eh, yksi, 173, eh, jota tuen myöskin. Toivottavasti päästään siis hyvään sopimukseen, ainakin kansallisesti katsoen, jollei kautta Euroopan. Kiitokset siis kovasti esittelijälle tästä työstä. Pyrimme auttamaan teitä pääsemään lopputulokseen, joka meille kaikille sopii. McIntyre. Kiitos oikein paljon, Rova McIntyre. Nyt puheenvuoron saa herra Simon. En tiedä, Onko teillä ehkä jotain äh, kahden äh, välisesti hoidettaviakin asioita tuossa? Herra Simon, olkaa hyvä. Congratulations. Kiitoksia ja onnittelut esittelijöille ja varjoesittelijöille ja kaikille hyvin suuresta konsensuksesta. Sehän on aina hyvä asia. En nyt puhu tarkistuksista, joita olen laatinut, vaan halusin ottaa esiin ainoastaan yhden asian. Eli tarkistus kahdeksan. Siinä on mukana asiantuntijaryhmä, joka katsoo kaikkein tärkeimpiä kysymyksiä, jotka liittyvät eläkepolitiikkaan. Halusin tukea tätä käsitettä ja erityisesti totesin tällaisen asiantuntijaryhmän pitäisi katsoa, miten on suljettu pois ihmisiä eläkesäästömarkkinoilta, kun on uusia työntekomuotoja erityisesti väliaikaiset opettajat yhdistyneessä kuningaskunnassa. Nyt puhutaan siis opettajista, jotka eivät välttämättä opeta säännöllisesti, eivätkä ole osa koulun vakiohenkilökuntaa, vaan tulevat opettamaan, kun opet- vakituinen opettaja on vaikka sairas tai muuten poissa. Yleensähän aikaisemmin hän paikallisviranomaiset palkkasivat heitä, mutta nyt valtaosa heistä ovat opettajan rekrytointiyritysten palkkaamia. He opettavat edelleen kouluissa, valtion järjestelmässä tekevät täysin samaa työtä. Tällä, eikä heidän välillään ole mitään eroa, paitsi että nämä toimistoista tulevat opettajat eivät ole mukana eläkejärjestelmissä, eivätkä he ole mukana opettajien eläkejärjestelmässä, koska jäsenyys menee sen mukaan, kuka on työnantaja, eikä se, mitä työtä työntekijä tekee. Ja tämä ei ole oikeudenmukaista, tämä ei ole yhteiskunnan tai opettajien edun mukaista. Ja todellakin haluaisi, että korkean tason asiantuntijaryhmä, joka tulisi perustaa, se voisi tarkastella nimenomaan tätä opettajakysymystä ja erityisesti laajempaa kysymystä, joka liittyy työntekomuotojen muuttumiseen – ja tästä tahallaan tai tahallisesti ihmisiä on jätetty nyt sitten pois näistä eläkesäästöjärjestelmistä. Kiitos. Kiitos oikein paljon herra Simon. Ennen kuin palautan puheenvuoron vielä esittelijälle, haluaisin kysyä, onko komissiolla kommentoitavaa. Olkaa hyvä, komission edustaja. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti kolme seikkaa. En halua turhaan pitkittää keskustelua ehdotus, äh, jonka olemme tehneet, ei halua puuttua mitenkään äh, työehtosopimuksiin. Haluan tästä muistuttaa, me, meidän tarkoituksemme ei ole puuttua siihen, miten näitä ää, äh, jäsenyysjärjestelmiä ää, ähm, hallinnoidaan mitenkään. haluaisin todeta, että tämä on meidän mielestämme aivan itsestään selvää, koska sosiaalilainsäädäntökin tämän määrittelee. Kuitenkin äh, jos äh, edunsaajalle on jotakin luvattu, niin äh, on huolehdittava siitä, että palvelun tarjoaja voi tämän lupauksensa pitää. Emme me oikeastaan tässä nyt näe minkäännäköistä jännitettä sosiaalisen vastuun tai rahoitus markkinoiden välillä. Onhan hyvä, jos rahoitusmarkkinat voivat olla hyvinvointitavoitteiden takajana nekin puolestaan, koska kyse on kuitenkin siitä, minkälaista tuottoa investointi tuo. Tässä rahaa investoidaan pääomamarkkinoille ja sitten sille odotetaan tuottoa. Kyseessä voivat olla erilaiset sijoitusvälineet. Tärkeää tässä on ei niinkään se, minkälaisiin välineisiin investoidaan, vaan se, että ihmiset ymmärtävät päätöksensä, ymmärtävät myös ne riskit, joita näiden eri välineiden profiiliin liittyy. Siksipä tässä ehdotuksessa pyrimme näitä hallintoja myös läpinäkyvyysmääräyksiä vahvistamaan. Viimeinen seikkani on se, että me todella emme tässä direktiivissä ota kantaa siihen, ovatko sosiaaliturvajärjestelmät parempia tai huonompia kuin ammatilliset lisäeläkejärjestelmät. Me pidämme tällaista ää, ähm, ää, äh, monipuolista lähestymistapaa parhaana niin, että kaikki munat eivät ole samassa korissa ja pyrimme todella laajentamaan äh, eläkkeiden kattavuutta, emmekä suinkaan sitä rajoittamaan. Kiitoksia. No niin, kiitos komissiolle ja nyt vielä puheenvuoron saa esittelijämme loppupuheenvuoro. Olkaa hyvä. Yes, thank you very much. Kiitoksia. Kiitoksia kaikille kollegoille, jotka käyttivät puheenvuoron. Tunnen, että tässä ollaan pitkälti yhtä mieltä sen suhteen, mihin suuntaan tässä pitäisi mennä. Ja meillä on useita kysymyksiä, joita varmasti kykenemme ratkaisemaan seuraavien viikkojen yhteistyömme aikana. Olen ilahtunut tuesta, jota ammattieläkelaitokselle on annettu. Ja ilahtunut siitä tuesta, joka on annettu sen suhteen, että tästä ei tehdä mitään yhden koon ratkaisua, vaan että huomattavasti jotain huomioon myös erot historiallisista ja kulttuurieroissa eläkejärjestelmässä. Ja sitten hieno saato näissä investointipuolissa olen McIntyren kanssa pitkälti samaa mieltä sen suhteen, että meillä pitäisi olla tämä kielto sääntelemättömille markkinoille, varsinkin kun puhutaan infra- infrastruktuuriinvestoinneista. Siitä varmaankin voidaan myös sopia. Ja perheystävällinen politiikka eläkeissä on tietysti erittäin tärkeää. Kysymys onkin siitä enemmän, että onko ammattieläkelaitos paras tapa hoitaa tämä asia – Tämä koskee myös näitä laitoksia ja siitä tulisi keskustella kansallisella tasolla silloin, kun järjestelmän äh, luonnostelusäännöksistä keskustellaan, eikä välttämättä tässä, jossa puhutaan näistä laitoksista ja suhteesta hallintoon ja avoimuuteen. Labajova ja Harken, niin delegoidut säännökset komissiolta – olen kovin ilahtunut, että niiden poistamista tuetaan voimakkaasti. Ne menevät aivan liian pitkälti, eivätkä, pitkälle eivätkä ole toissijaisuuden kanssa samansuuntaisia. Meidän täytyy olla oikeasuhtaisia. Ja ilahtuneena mielestäni sitä pitäisi tarkastella suhteessa myöskin riskiarviointiin. Siinäkin mm, voidaan päästä varmasti yksimielisyyteen ja Gonzalesin näkemys. Tietysti finanssikriisi ja se tapa, millä tavalla sitä on hoidettu, on luonnollisestikin vaikuttanut ensimmäisen pilarin eläkkeisiin, mutta emme myös huomiota muita haasteita. Tästä te useinkaan puhuja. olemme aivan eri, erityisesti todenneet sekä direktiivissä että myös mietinnössä, että toisen pilarin eläkkeet eivät ole hyökkäysjärjestelmään vastaan, eikä se ole mikään vaihtoehtojärjestelmä, vaan täydentävä järjestelmä – kaikkia munia ei voi laittaa yhteen koriin, olen aivan samaa mieltä siinä, mutta meidän täytyy diversifioida ja ensimmäisen ja toisen pilarin eläkkeellä on aivan sama tavoite. Meillä kaikki varmasti haluamme taata kohtuullisen vanhuuseläkkeen kaikille eurooppalaisille. McIntyrelle 132-133 tarkistuksista minäkin tarkistin tätä osuutta, jotta varmistettaisiin se, että pätevyys ovat riittäviä. Ja tietysti tätä ammattikysymystä voidaan sitten tarkastella myöhemmin. 237 riskiarviointi. Kun on omassa mietinnössäni niin esittänyt samankaltaisen tarkistuksen, eiköhän sekin onnistuu. Ja korkeantason työryhmä. Sitäkin pitäisi käsitellä. Yksi ongelmista tulisi pureutua. Eli yhteenvetona kiitoksia kovasti kaikille. Ja odotan saavani työskennellä teidän kanssanne tämän asian parissa seuraavan viikkoina. Kiitos oikein paljon. Kiitoksia esittelijä, varjoesittelijät, kaikki valiokunnan jäsenet. Haluan vain muistuttaa teitä siitä, että toukokuun lopussa 28. päivä meidän on tarkoitus hyväksyä tämä mietintö luonnossa. Ja näin tämän aamupäivän kokouksemme päättyy. Jatketaan kello kolme iltapäivältä. Kiitos. So this was it. Sorry.